hetkellä toimivat. Siinä on liian vähän tilaa, noin 2000 neliömetriä. Siellä on hyvin vähän tilaa näille viidelle yhtymälle. Sen vuoksi haluttaisiin uusi rakennus. Ja, ja kun ei myöskään vuokrasopimuksen pidennys ole mahdollista, jopa neljä henkilöä on yhdessä toimistossa, eikä sitä voida enää kestää. Nykyinen tai tulevaisuus, tulevan tilanne on sitten sellaisella tavalla, tuossa on todella Brysselissä. Se on siis tällainen käyttöoikeussopimus. Omistajat ovat yksityisiä. Siellä on hyvät liikenneyhteydet ja rakennus. Se on 81 rakennettu ja rakennusta renovoidaan. Osa-aspekti tässä on se, että myös tulevat asbestikysymykset se nimittäin ole asbestista vapaa, se on asbesti turvallinen ja tulevista asioista omistaja on kertonut tähän ottaen asbestikustannukset. 50 vuotta on tämä käyttöoikeus. 2017 voidaan muuttaa sopimus, molempien sopimuspuolien sopimuksella. Parlamentin päätöksiä tarvitaan näiden yhteistyöksen jatkamiseen 2015. Etu on se, että kaikki viisi voisivat olla samassa rakennuksessa. Siinä on synergiaetuja infrastruktuurissa, turvallisuusinfrastruktuurissa. Käyttöoikeus tarkoittaa, että verosäästöjä voidaan saada. Muissakin kysymyksen aloitteluksissa on otettu huomioon työntekijöiden määrä karvastaa 50. 2800 ei ole enää tämä, vaan yli 4000 metriä. Parkkipaikkoja on tarpeeksi. Vuokra. Noin 150 euroa per metri hyväksyttävissä. Ei, siellä ei otettu hyväksytty äh, halvinta vaihtoehtoja, koska olosuhteet ovat olleet huonommat olisi ensin maksettu vähemmän, mutta olisi sitten tullut muita kuluja siinä, joten minulle näyttää se, että tämä valittu kohde on nyt tällä hetkellä järkevin. Nämä fitting out-kustannukset, 1,1 miljoonaa ensimmäisen viiden vuoden aikana. sopimuksen aikana 2017 vuoteen 9 miljoonaa 270 000 suunnilleen. 27 vastausten ehdotuspyyntöön. Aika selkeä menettely oli tässä valinnassa. Kuusi jäi ensimmäisessä vaiheessa jäljelle, niistä kolme edullisinta valittiin niistä. Oli neuvottelumenettely, tehtiin tarjouspyyntö Euroopan laajuisesti. Oli kysymys, että olisiko pitänyt tehdä pelkästään Brysselissä. Minun mielestäni on myös hyvin positiivista, että yhteensä yhteiskuluista 70, 60 prosenttia on yksityisillä 37,7 on EUn osa yhteiskuluista. Sen vuoksi pyydän valiokunnalta, että se päättää tästä positiivisesti. Ähm, Kiitoksia. Sanon virastojen näkökulmasta, koska nämä yhteisyrityksistä olen myös vastuussa. Luin tämän kaiken tarkasti läpi ja mielestäni tää, tässä ei pitäisi olla meille mitään ongelmaa. Voin esittelijä, rakennuspolitiikan esittelijä tässä vain tukea. Hävisääni. Dann haben wir, dann haben wir das jetzt so miteinander beschlossen. Näin olemme siis päättäneet keskenämme. Hienoa. Monika, voit levittää tätä hyvää uutista. So, dann kommen wir ähm, zu unserem Sitten esillistä kohta kuusi. Siitä aloitamme. Tai esitteli aloittaa ja sitten investointipankin pääjohtaja ottaa kantaa ja antaa meille lisätietoja. Ivailo, voisitko aloittaa? Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä investointipankin pääjohtaja, hyvät kollegat. Olemme jo usean otteeseen puhuneet tästä aiheesta, joka tänään esittelin, eli tämä mietintö, niin haluan vain muistuttaa siitä, että meidän valiokuntamme täytyy auttaa ja muokata parlamentin lausuntoa Euroopan investointipankin mandaatin pidentämisestä. Tämänhetkinen mandaatti raukeaa vuonna 2011 lokakuussa. Ja se määräaika, johon mennessä meidän täytyy työt hoitaa, on sellainen, että kaikki muut voivat sitten toimia oikea-aikaisesti. Euroopan investointipankki voi jatkaa toimintojaan ilman keskeytystä ja jännitteitä. Samalla tämä mandaatin uudistaminen on meille erityisen tärkeää. Minä kuusi valiokuntaa, jotka ovat mukana lausunnon muokkaamisessa. Ja aika paljon erilaisia ehdotuksia, ajatuksia, ideoita tästä Euroopan investointipankin ulkoista mandaatista. Haluaisin erityisesti kiittää Euroopan komissiota erinomaista ehdotuksesta. Haluan muistuttaa teille siitä, että mehän olemme tässä nyt yhteispäätösmenettelyssä, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy sopia samasta tekstistä parlamentin kanssa ja komission ehdotus mielestäni on erinomainen pohja, kun pyritään tätä yhteistä kantaa muokkaamaan. Erityisesti haluan kiittää myös Euroopan investointipankkia ja maistraattion puheenjohtaja tai pääjohtaja siitä, että hän aina on ollut valmis keskustelemaan parlamentin jäseniä kiinnostavista aiheista. Tämä on parantanut työtämme kovasti ja toivottavasti se auttaa myös, kun pyrimme muokkaamaan tätä parlamentin lopullista kantaa. Tietysti haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, kollegoitani muista poliittisista ryhmistä, kuten myöskin esittelijöitä kaikista muista viidestä parlamentin valiokunnasta. No nyt aion sitten esitellä vain nämä hyvin yleiset linjaukset siinä, mitä olemme ehdottaneet, kun pyrimme parlament, äh, anteeksi, investointipankin ulkoista mandaattia laajentamaan ja pidentämään se, mihin me pyrimme, on pankin toimintojen ja EU-politiikan välistä johdonmukaisuutta lisäämään ja esillä oleva ehdotus tarjoaa paljon paremman koordinoinnin ja yhteistyömahdollisuuden investointipankin ja Euroopan unionin toimijoiden välille. Tämä sisältää horisontaalisen tavoitteiden, alueiden ja maiden tavoitteiden asettamisen niin, että pankin toiminnot täydentävät ja lisäävät sitä hyötyä, jota Euroopan unionin ulkopolitiikasta saadaan. Toiseksi tavoitteenamme on vielä vapauttaa ylimääräinen kahden miljardin pääoma, joka on pidetty varaumissa tähän mennessä, ja mahdollistaa se, että investointipankki voi tätä lisää takuuta käyttää ähm, näiden lievennyshankkeiden rahoittamiseen. Ja näin voidaan jälleen auttaa EU-politiikan toimintaa ulkopuolella silloin, kun kysymys on ilmastonmuutosprojekteista. Kävimme monia keskusteluja pankin roolista ja siitä, miten se liittyy näihin eri tavoitteisiin, joita YKlla on, ja varsinkin silloin, kun toimimme kehitysmaissa. Nämä keskustelut ovat menneet eri suuntiin ja yhteenvetona täytyy ihan selkeästi todeta, että emme voi emmekä aiokaan ehdottaa investointipankin profiilimuutosta. Se on erittäin hyvin toimiva investointipankki, jonka täytyy saada toimia samalla menestyksellisellä tavalla, jota se tähän on tehnyt. Samalla, koska monet hankkeet toimivat tällä tavalla, niin niin näillä hankkeilla on myös kehitykseen vaikuttava tavoite. Ja meidän täytyykin tarkastella näitä, näitä vaikutuksia silloin, kun Euroopan instituutipankki toimii kehitysmaissa. Tämä on taas EU-politiikan toinen puoli ja on erittäin tärkeää arvioida sitä, mitkä tarkalleen ottaen ovat pankin kehitysvaikutukset näille maille ja Euroopan unionin kumppaneille. Tämä merkitsee sitä, että erityisesti ehdotamme, että pankki tekee arvion että pankki huolellisesti tarkistaa tilanteen. Ja jos saisimme raportoinnin näistä saavutuksista, ja siitä, mitä näissä vastaanottomaissa on saatu aikaiseksi. Näin tehdään. Pankki tarvitsee, meidän täytyy ymmärtää se ja välittää näin selkeä viesti myös neuvostolle. Pankki tarvitsee lisää henkilökuntaa ensinnäkin ja toiseksi sen täytyy saada vielä paremmin käyttöönsä Euroopan unionin lisärahoitusta, varsinkin jos haluamme toimia sellaisissa maissa, jotka ovat vähemmän kehittyneitä, jotka eivät voi tarjota niitä edellytyksiä, jonka, jossa pankki voi toimia omalla riskillään. Tämän ehdotuksen avulla pyrimme myös muodollisemmin ehdottamaan koordinointia Euroopan investointipankin ja muiden rahoituslaitosten välillä. Suuret kansainväliset instituutiot, muut pankit tai kansalliset kehitysapuinstituutiot, jotka ovat hyvin aktiivisia – ja joista meillä on hyviä yhteistyöesimerkkejä. Ja näin olemme tutkineet niitä lainoja, joita pankki on myöntänyt ja millä tavalla se on edistynyt esimerkiksi Afrikassa, kun se on työstänyt tiettyjä asioita yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa. Eli ehdottaisimme, että kehittäisimme tätä käytäntöä enemmän tämän ryhmän toimintaa, että voisimme nähdä, millä tavalla tämä yhteistyömekanismi toimii eri rahoitustahojen välillä. Sitten meillä on asia, joka löytyy myös tästä kertomuksesta. Täytyy varoittaa, että se on yksi näistä tärkeistä aiheista silloin, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Kysymys koskee näitä eri kattoja. Pankki toimii 26,8 miljardin euron yleiskaton puitteissa ja rahoituserät on korvamerkitty tietyille aloille. Euroopan keskuspankki on pyytänyt investointipankkia lisäämään toimintaansa tietyillä alueilla. Ja lisäksi tähän on lisätty myös muita maita. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että jos haluamme, että pankki säilyttää saman vauhdin eikä vähennä sitä, niin se tarvitsisi lisärahoitusta. Ehdotimme katon suhteellista lisäämistä, ja koska me nyt olemme budjettivaliokunnassa, niin täytyy kertoa, että sen budjettivaikutus kahden vuoden kuluttua olisi noin 9 prosenttia ehdotetusta lisäyksestä. Tämä on siis uutta rahaa, joka täytyisi lisätä tuonne takurahastoon. Ja se merkitsi sitä, että näiden rahastojen vipuvaikutus olisi erittäin korkea, jopa 15-kertainen, mikä on yksi näistä tärkeistä osista investointipankin toiminnassa ja sinne rahat tulisi hyvään käyttöön. Haluan myös mainita Euroopan unionin kehitysrahoituksen tulevaisuuden. Pohdimme tässä mandaattia vuodelle 2013 asti ja hyvin pian aloittaa samankaltainen prosessi pohjautuen komission johtaman ryhmän äh, kertomukseen. Hän on hyvin tunnettu asiantuntija rahoitusalalla. Ehdotettiin erilaisia konkreettisia ratkaisuiden avulla voidaan parantaa eurooppalaisen rahoituksen tehokkuutta – mukaan lukien tällaista keskimatkan arviointia, tai että luotaisin uusi joku kehitysinstituutio tai joku tällainen. Emme vielä pysty päättämään siitä, mikä tämä keskustelun lopputulos on, mutta minusta on ehdottoman tärkeää se, että kaikki sidosryhmät keskustelevat siitä, millä tavalla eri rahat Euroopan unionista ovat paneet sitten kansallisia tai yhteisörahoja, millä tavalla niitä voidaan käyttää. Ja ehdottaisimme että luotaisiin sellainen työryhmä, joka keskustelisi näistä asioista ja mahdollisesti sitten esittäisi lopputuloksen ennen, ennen kuin seuraava mandaat, seuraavasta mandaatista, eli vuoden 2013 jälkeistä mandaatista keskustellaan. Lopuksi tässä on sellainen asia, joka on ihan tavallinen parlamentissa, kaikkea, joka liittyy avoimuuteen, enemmän julkista tietoa pankista, rakenteellisesti parempaa informaatiota parlamentista – keskittyminen hankkeiden vaikutusanalyysiin. Nämä ovat eri kysymyksiä, joita nähdään tässä kertomuksessa eri artikloissa. Hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia tehtiin. Ne vaatisivat näiden toimintojen täyttä uudelleen rakentamista. Näin emme kuitenkaan halua tehdä perusperiaatteena meillä on se, että hyödynnetään investointipankin erittäin myönteisiä kokemuksia, emmekä ota käyttöön riskejä. Sillä meidän täytyy edelleen pitää tämä varan, varapuoli samanlaisena kuin se on ollut tähän mennessä. Hyvä puheenjohtaja, päättäisin tähän. Olemme ehdottaneet määräaikaa 4.11 tarkistusta jättämisellä. Jos kollegat eivät vastusta, niin ehdottaisin, että tätä ajanjaksoa lyhennettäisiin niin, että voitaisiin äänestää asiasta valiokunnassa jo marraskuun lopussa. Tein näin, koska me olemme käyneet useita keskusteluita kollegoiden kanssa muista valiokunnista. Varjoesittelyiden kanssa on keskusteltu, eli puheenjohtaja jos kollegat eivät vastusta, niin ehdottaisin, että asetettaisiin tämä määräaika 28.10. niin, että se saadaan mahtumaan siihen aikatauluun. Ja asiasta voitaisiin äänestää budjettivaliokunnassa. Dann klären wir mal bevor... Kiitoksia. Selvitetään ennen kuin äh, keskustellaan jatkossa tästä viimeisestä asiasta. 28. lokakuuta ensi torstaina siinä lähden siitä, että kello 12 on määräaika tarkistuksille. Niin, ollaan ajoissa, mitä tulee käännöksiin, että voitaisiin sitten marraskuussa valiokunnassa äänestää. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin onko huomautus? 29. oktober. Miten olisi 29. päivä marraskuuta ilman, että se sotkisi tuota kalenteria, se sopisi meille. Ja, ich glaub, die, ähm, der, der 29. Uskon, että 29. myöskin sopisi. Kyllä, kyllä. Uusi määräaika tarkistuksille 29. lokakuuta kello 12. Okei. Okay, Okei. Okay. Ensi perjantai kello 12. Ja nyt haluaisin pyytää kollegoilta, juuri, kun Ifailo, juuri niin kuin Ifailo Galfin on esittänyt. Täällä oli tällainen matto. EPPn kaksi koordinaattoria pyytäisin Nyt kun investointipankin pääjohtaja puhuu, niin pyytäisin. Ah, man hört es förmlich, dass das aufgehört hat. So, jetzt haben Sie das Wort. No nyt se loppui. Nyt on teillä puheenvuoro. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja kiitokset siitä, että äh, selvensitte maanperää tälle tyynemmälle keskustelulle. Haluan kiittää esittelijä herra Kalfiinia sekä muiden valiokuntien esittelijöitä. Olemme saaneet valtavasti kysymyksiä ja tämä on hyvä merkki, merkki siitä, että esittelijät ja muutkin jäsenet ovat mukana näissä Euroopan investointipakin ulkoisissa valtuutuksissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä. Haluaisin nyt mennä samaa tahtia kuin esittelijäkin tuossa alustuksessaan ja hyvin nopeasti vain näitä kaikkia haluan sivuta. E, se, minkä e, herra Kalfin otti ensiksi esille, oli johdonmukaisuuden parantaminen toisaalta EIPn toimien välillä ja toisaalta EUn politiikkojen välillä. Tämä on hyvin olennainen kysymys ulkopuolisten asiantuntijoiden tarkistukset osoittavat, että EIPn operaatioista suurin osa ovat samassa linjassa EU-politiikojen kanssa, mutta että on vielä varaa parantaa tätä synergiaa. Itse asiassa komissio on tehnyt ehdotuksen, johon me suostumme, että hyväksyttäisiin säännöllisesti yhteiset suuntaviivat komission ja EIPn kesken ulkoisista toimistamme näin, että tämä ensimmäinen osa, ensimmäinen kohta on sellainen, josta jossa olen samaa mieltä kanssanne. Monta kertaa kun olen käynyt ulkomailla, olen todennut, että EUn toimet, jotka objektiivisesti tarkasteltuna ovat kaikkein tärkeimpiä, siis EUn ja jäsenvaltioiden toimien lisäksi. Me emme, olemme varmasti kaikkein keskeisin maailman lahjoittaja, mutta mutta meiltä katoaa tehokkuutta ja näkyvyyttä, koska meillä ei ole riittävän hyvää koordinaatiota eri toimijoiden kesken. Ja kaikki, mikä johtaa parempaan johdonmukaisuuteen, niin saatte olla varmoja siitä, että me lähdemme tähän mukaan. Toinen esille nostamanne seikka, se, että taisin ne varauksessa olleet kaksi miljardia 2006 joulukuusta lähtien, että nämä kaksi miljardia nyt sitten laitettaisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan. No tässä EIP jälleen on samoilla linjoilla, koska tällä tavalla voimme toteuttaa erään prioriteeteistamme. Tietystikin valvomme sitä, että kaikki kaikki rahat tästä kahdesta miljardista ei käytetä pelkästään yhdellä alueella maailmassa. Uskon, että löydämme tasapainon, mutta olen todella iloinen siitä, jos parlamentti ja neuvosto voisivat hyväksyä tämän komission ehdotuksen. Kolmas seikka, jonka esittelijä otti esille, on tunnustettava, että tämä on hiukan kiusallisempi kohta. Se, kuinka paljon EIP antaa vuosituhannen tavoitteiden kehittämiseen. Ja tämähän on tietysti hyvin tärkeää köyhyyden juurimista ajatellen tässä esittelijä ehdotti, että ei pidä lähteä muuttamaan EIPn profiilia eikä muuttamaan EIPtä todelliseksi kehityspankiksi. No, jos eh, ehdottaisitte sitä, niin eh, varmasti neuvostosta enemmistö vastustaisi sitä. Mutta kuitenkin esittelijä tässä toteaa, että EIP pitäisi olla eh, tarkkaavaisempi näiden toimien vaikutuksesta kehitykseen. Ja hyvin usein vaikutukset ovat epäsuoria. Me rahoitamme hankkeita, jotka johtavat taloudelliseen kasvuun ja toivomme, että sitä kautta saataisiin myöskin myönteisiä vaikutuksia köyhyyden tasolla, mutta on tunnustettu, muistettava, että tämä on epäsuora vaikutus ja äh, meillä ei ole äh, varusteita rahoittaa sellaisia toimia, jotka suoranaisesti pyrkisivät äh, köyhyyden vähentämiseen, esimerkiksi vaikkapa koulutuksen tai terveyden saralla. Meillä ei ole riittävästi resursseja, koska tämän tyyppiset toimet on rahoitettava tällaisilla tietyillä ähm, tietyin eduin, tietyin äh, korko, korkoetuisuuksiin ja tällä tavalla meillä ei ole siis mahdollisuutta rahoittaa tällaisia toimia. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että äh, tätä vaikutusta kehitykseen analysoitaisiin ne paljon äh, systemaattisemmin ja virallisemmin kaikissa niissä toimissa, joita EIPllä on EUn ulkopuolella. Jos ymmärsin oikein, niin tähän suuntaan haluaisitte meidän menemänkin. Ja uskon, että tämä on mahdollista kahdella ehdolla, jotka myöskin itse tuossa mainitsitte. Ensimmäinen ehto on se, että hyväksytään, että me voimme rekrytoida lisää henkilökuntaa EUn ulkopuolella tapahtuvia toimiamme varten. Ja tässä nyt sanon ihan suoraan että äh, kun ajatellaan minun hallintoani, jossa on mukana 27 jäsenvaltion edustajia, jos ehdotan, että palkattaisiin lisähenkilökuntaa äh, Euroopan unionista tapahtuvia toimia valteen, niin koskaan minulla ei ole minkäänlaisia ongelmia, mutta kun ehdotan, että palkattaisiin lisähenkilökuntaa EUn ulkopuolella tapahtuviin toimiin, niin silloin äh, vastarinta on voimakasta, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joilla on omat kehitysvirastonsa ja jotka eivät halua, että EIPllä lähtee sitten eh, näille apajille haluaisin sanoa kyllä, arvoisa esittelijä, olen täysin myönteinen tälle ehdotukselle, mutta eh, yksi meidän täytyy voida eh, palkata lisähenkilökuntaa erityisesti, että voitaisiin paremmin toteuttaa nämä vaikutuksen arvioinnit, että voisimme paremmin seurata tarkemmin näitä toimiamme. Ja toinen edellytys on, kuten sanoitte, että me voisimme käyttää näitä tällaisia tiettyjä varoja, erityisvaroja, koska kaikkein köyhimmissä maissa tapahtuvia toimia varten me tarvitsemme sellaisia lainoja, jotka voidaan antaa markkinakorkoa halvempaan korkoon. Ja ähm, me itse tietenkään emme voi lähteä päättämään korkotason alentamisesta, jos sitten taas ulkopuolinen lähde äh, tulee mukaan, joko EU-budjetti tai jäsenvaltioiden budjetti äh, tällaisten äh, rahastojen kautta, niin tämä on hyvin tärkeää meille, jos nyt sitten halutaan, että me lähdemme entistä enemmän vaikuttamaan kehitysyhteistyön puitteissa. On hyvin tärkeää, että voimme käyttää tällaisia halvempia korkoja. Sitten neljäntenä kohtana esittelijä puhuitte siitä, että on tarpeen parantaa koordinaatiota muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Olen tässä aivan samaa mieltä henkilökohtaisesti. Minä olenkin jo vedonnut monenkeskisten kehityspankkien eh, johtajien kokouksessa ja meidät hän on sinne kutsuttu eh, tulevaisuudessa. Aiemmin hän ei ollut. Haluan eh, siis siellä edelleen systemaattisemmin järjestää yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, erityisesti, että voitaisiin välttää se, että tehdään päällekkäistä työtä, vaikka analyysiä, hankkeiden analyysiä, vaan että voisimme tässä jo käyttää hyväksemme jo tietyssä hankkeessa johtavan, ähm, siis ottaa tällaisen jo johtavan äh, laitoksen työn huomioon. Äh, tällä tavalla voitaisiin vähentää kuluja ja äh, voitaisiin myöskin helpottaa kuluja lainanottajien taholla, ähm, koska tällä tavalla äh, eri äh, samaa kohdetta rahoittavat äh, laitokset voisivat edistää yhteistyötä ja yhdistää etunsa ja äh, tällä tavalla äh, joku laitos voisi olla ikään kuin vetäjänä ja muut voisivat sitten tulla mukaan. Että kyllä tällaiselle äh, systemaattisemmalle yhteistyölle muiden laitosten kanssa itse asiassa mm, Euroopan jälleenrakennus pankin johtajan kanssa olenkin jo tällaisen yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittanut. Sitten viides kohta se, että tuet ja lainat niputettaisiin yhteen. No, tämä liittyy siihen, mitä äsken sanoin siitä, että ei pitäisi voida käyttää näitä äh, halvempi korkoisia lainoja. Te itse puhuitte esimerkistä, joka toimii hyvin. Äh, Afrikan infrastruktuuria varten varatut äh, rahat EIPn lainaan, kun laitetaan yhteen tällaisista rahastoista tulevia lainoja, jotka tulevat EU-budjetista ja myöskin jäsenvaltioiden vapaaehtoisista lahjoituksista, niin tällaisten rahastojen puitteissa Afrikan infrastruktuuria varten me olemme myöskin saaneet seurauksemme muita rahoituslaitoksia ja olemme voineet järjestää todellista rahoitusyhteistyötä infrastruktuuriprojekteja varten Afrikassa. Ja uskon, että tässä on meillä hyvin mielenkiintoinen malli, joka voisi sitten myöskin toteutua muilla alueilla kyllä, myöskin tämän tyyppiselle yhdistelylle, että EIPn lainoja voitaisiin yhdistää muista lähteistä tuleviin tukiin. Kuudes kohta, jonka mainitsitte, nämä enimmäismäärät katot, on tunnustettava, että nykyiset katot aiheuttavat meille ongelmia, koska jäsenvaltiot ovat pyytäneet meitä, kun tuo rahoituskriisi eh, syntyi eh, kiihdyttämään eh, lainatoimintaa. Me ei pelkästään eu vaan ulkopuolella. Me olemme siis käyttäneet mahdollisia budjetteja jäsenvaltioiden pyynnöstä mahdollisimman nopeasti kuin, niin nopeasti kuin mahdollista. Ja joissain tapauksissa tietysti resurssit ovat olleet aika rajalliset, erityisesti kun Kyse on varoista, jotka on suunnattu näihin mahdollisesti jäsen, jäseniksi tai jäsenyyshakemuksen jättäneistä maista Länsi-Balkanilla meidän pitäisi siis löytää ratkaisu tässä, koska muutoin saattaa olla, että joudumme näille kaikkien EU-ta lähimpinä oleville maille sanomaan, ja jotka itse asiassa jotkut ovat jo virallisesti matkalla kohti liittymistä, niin joudummekin sanomaan niille yhtäkkiä, että äh, nyt yhtäkkiä meidän täytyy lopettaa toiminta näissä maissa. Eihän tällaista voida hyväksyä, vaan ratkaisu täytyy löytyä. Ja ainakin vähimmäis äh, asia, jonka näissä tarkistuksissa esitette, on se, että jos tämän lisäksi meitä pyydetään toimimaan uusissa maissa, ja tässä puhuttiin viidestä maasta, joita, jossa mitä voitaisiin pyytää toimimaan tulevien vuosien aikana, niin ainakin silloin suhteellisesti pitäisi pyrkiä näitä kattoja suhteuttamaan meidän toimimme näissä maissa. Ja sitten lopuksi vielä te mainitsitte, arvoisa esittelijä, viimeisenä kohtana nämä tulevat rahoitusnäkymät vuodesta 2014 lähtien ja olet aivan oikeassa, että keskustelua on aloitettava nopeasti, koska silloin voidaan läpikotaisesti tarkastella tätä apu, rahoituksellisen avun arkkitehtuuria Euroopan unionissa ja ehkäpä voidaan myöskin asettaa se näiden uusien rahoitusnäkymien kanssa samaan yhteyteen ja sen pitemmälle menemättä ehkä voitaisiin ajatella tällaista juuri Michel Camdessyn johtamaa asiantuntijaryhmää ja tätä keskustelua ja saada uusia ajatuksia juuri Camdessyn ryhmältä ennen rahoitusnäkymien uudistamista. Näin, arvoisa rouva puheenjohtaja, tässä ensimmäiset huomioni tähän esittelen alustukseen. Kiitos kovasti. Näyttävän suuri yksimielisyys vallitsevan. Nyt kysyn täällä salissa, Onko puheenvuoropyyntöjä? Ihan kummastakin alustuksesta. Ei. Ah, siellä, Uh, I have a question. Eh, as far as I understood... Minulla on kysymys. Sikäli kun ymmärsin tässä molempia puhujia, niin jäsenvaltiossa on vastahakoisuutta EIPn, e EIPn mandaatin laajentamiseen. Mutta onko tämä ihan perustavanlaatuista vai ollaanko tässä vain pelossa näistä kustannuksista? Nähdäänkö joku riski? Vaikuttaa siltä, että EIBlle olisi vaikea antaa suurempi rooli Euroopan unionissa. Voisitteko kommentoida tätä? Onko tässä kysymys perustavanlaatuisesta vastahakoisuudesta vai liittyykö tämä taloudellisiin tekijöihin? Ja onko tässä äh, konflikti ulkoisen mandaatin Euroopan unionin roolin välillä. Helga. Kiitoksia Helga sitten seuraavana. Kiitos kovasti tästä esitelmästä. Kiitos esittelijälle myös. Tuemme linjaasi yleisellä tasolla, mutta haluaisin esittää seuraavat näkökohdat. Luen näin tarve EIPn rahoitusosa toimille, että ne antaisivat panoksensa sen maan kehitykseen, joissa toimitaan, on sen verran tärkeää, että se täytyy mainita lain artikloissa, eikä pelkästään esipuheessa. Tämä olisi hyvä tärkeä pointti esittää. Myöskin kestävä globaalien luonnonvarojen hallinta, kuten 21 artiklassa mainitaan perustussopimuksessa, pitäisi mainita päätöksessä, koska sitten toivon tulisi suurempi vaikutus kestävyyteen ja ympäristöhuolen aiheisiin. Sen vuoksi haluaisin keskittyä siihen ja laittaa sen tärkeimmälle tasolle tekstissä. Ja toinen osa, kieli konsultoinneista paikan päällä – tiettyjen projektien yhteydessä sitä voitaisiin painottaa. Ei vielä pitäisi olla selkeät poissulkemiskriteerit, jotka perustuvat ympäristöllis- ja kehitysnäkökulmaan sen rahoitustoimissa. Tässä asiayhteydessä riippumaton ympäristön arviointivaikutus, anteeksi, ympäristövaikutusarviointi pitäisi tehdä ennen EIPn hallintoneuvostoa. Ja lyhyesti sanottuna lähetän myös kirjallisesti tämän, mutta meidän vihreästä näkökulmastamme tuemme teitä kovasti, mutta haluaisimme painottaa joitakin näkökohtia ja ehkäpä on mahdollisuus siellä kompromissiin. Ja, Carl. Thank you, Mrs. Chair. Just a few... Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama lyhyt kommentti. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän tekee erittäin kunnianhimoista työtä ja mitä enemmän hänen kanssaan keskustelua, sitä paremmin ymmärtää, miten paljon tässä työtä on tehty ja miten paljon asian on perehdytty. Samalla tietysti kun asian perehtyy, niin aina on olemassa se vaara siitä, että, että joutuu tuollaiseen mikrohallinnointiin ja sen pyörteisiin, sillä mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän joutuu tekemään. Ja tässä pieni tasapaino kuitenkin on saavutettu ja niin kauan kuin EB on, EIP on tyytyväinen, niin tämä mikrohallinnointi ei ole mennyt liian pitkälle. Yleisesti ottaen olemme erittäin tyytyväisiä esittelijän näkemyksiin. Ja meillä on tietysti joitain kohtia, joita haluamme ottaa esille tarkistuksina. On tärkeää nähdä, millä tavalla EIPtä voidaan käyttää, kun haluamme tukea muita tärkeitä päätöksiä, esimerkiksi 2020-strategiaa, muita strategioita, Itämeren strategiaa, joka on erittäin tärkeä makrostrategia, meillä on Tonava-strategia tulossa ja monia tällaisia eri kysymyksiä, joita tuetaan parlamentissa. Nämä ovat ne asiat, joita otan esille. Eli hyvin lyhyesti haluan tukea esittelijän kantaa ja olen varma siitä, että meillä on hyvä mietintö sitten lopussa. Grazie. Kiitos nyt Barbara. Volevo ritornare sul tema della poverty reduction. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin palata äh, näihin kysymyksiin. Ja kuten aiemmat puhujan ovat sanoneet, niin tarvitaan muutosta, jotta voitaisiin paremmin torjua äh, köyhyyttä niin rahoituksellisesti kuin äh, inhimillisestikin tietysti jäsenvaltiot joutuvat tekemään leikkauksia tässä kriisitilanteessa ja EIPkään ei enää anna meille mahdollisuutta uneksia, mutta voitaisiin toimia suoremmin ja EI voi, EIP voisi paremmin huolehtia sellaisista hankkeista, joilla olisi sosiaalisempi vaikutus. Ehkäpä voitaisiin jopa ajatella, että olisi pitemmän aikavälin hankkeita EIPllä, jopa komission kanssa. Kiitoksia kovasti. Haluatteko vastata? Merci, Your, your first question, the, the reason for the... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä ensimmäinen kysymyksenä, vastaako sinun jäsenvaltiosta ja ajatus siitä, että laajennetaan EIPen toimintaa Euroopan unionin ulkopuolelle ja samalla muutetaan ja tehdään EIPestä tämä todellinen kehityspankki. Tässä ensimmäisenä tulee mieleen pelko, tämä selkeästi tuli esille siitä, että jos me lainamme liikaa toimintaa, me unen ulkopuolelle saattaisi tapahtua sisäisen toiminnan kustannuksella. Monet jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä on selkeästi vaarana, varsinkin EU 2020 strategian puitteissa. Ja olemme kuulleet näitä tärkeitä näkemyksiä, jotka liittyvät myös esimerkiksi Itämeren strategiaan. Ne ovat tärkeitä näkemyksiä. Ajatukset ovat se, että jos EIB toimii liikaa unen ulkopuolella, niin se tapahtuu, koituu sitten niiden toimintojen haitaksi, jotka tapahtuvat täällä unionin sisällä. Toinen kohta, miksi jotkut jäsenvaltiot ovat vastahakoisia, ja viittasin jo siihen, että jotkut jäsenvaltiot hoitavat omaa vahvaa kehitysvirastoa, ne eivätkä halua jonkunnäköistä ikään kuin kilpailua EU-toimielimiltä. Nämä ovat mielestäni ne kaksi pääsyytä sille, miksi valtavaa konsensusta ei ole toiminnan EUn ulkopuolella. Ja tuo konsensus ei ole yhtä vahva kuin toiminnalle EUn sisällä. otan kantaa tähän sitten. Ja tietysti ajatus siitä, että itse päätöksiä laittaa tai johdantosan kappaleita, niin sehän tietysti sopii. Ja viimeinen kysymyksenne. Se, että pyydetään mm, EIPtä toimimaan yhteiskunnallisesti tärkeimmässä roolissa – niin kyllä se on mahdollista tietysti niiden välineiden avulla, joita meillä on, jotka liittyvät lainoihin ja korkoihin. Meidän käsityksemme on se, että tällä tavalla on vaikea rahoittaa toimia, joilla on merkittävä yhteiskunnan vaikutus vaikkapa terveydenhuollossa tai muussa. Joitakin poikkeuksia on, olemme rahoittaneet esimerkiksi joitakin sairaaloita, mutta yleisesti ottaen on hyvin vaikea rahoittaa näitä toimia, koska ne joudutaan rahoittamaan koroilla, jotka ovat markkinoiden korkotasoisen mukaisia. Wir haben noch äh, fünf Minuten. Vielä viisi minuuttia. Niin, olkaa hyvä. I have two questions. First one is... Kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee tarkistusta 55. Mikä on syy sille, että kasvatetaan miljardilla rahaa? Liittyykö se liitteeseen? Liite 1, tarkistusta 55. Liittyykö se liitteeseen 2 vai vain toimiin yleensä? Tämä kasvu. Ja mitkä ovat riskilainatasot tällä hetkellä? prosentteina. Provisions for reserves in reserves for loans, for bad loans. Siis reservit huonoille tai riskialttiille tai ähm, alhaisen standardin lainoille, vai onko se nolla? Mögen Sie nochmal Antwort geben? Äh, voisitko vastata? Question. Of course we apply the... Toiseen kysymykseen tietysti me sovellamme pankin tavanomaisia sääntöjä ja erityisesti Baselin mm, vaatimuksia niin, että meidän on eh, annettava osa pääomasta. Ja tietysti jos kysymys on riskialtiista toimista, niin me täytyy sitten ottaa käyttää enemmän pääomaa. Ja tästä syystä itse asiassa tällä hetkellä keskustelemme komission kanssa juuri tässä aamulla. Minulla oli komission kanssa kokous EUn 2020 strategiasta ja siitä, että on tarpeen löytää uusia rahoitusvälineitä, jotka antaisivat vipuvaikutus, vipuvaikutuksen EUn talousarviolle ja samanaikaisesti vähentäisivät tarvetta pääoman käyttämiseksi ei EIR. Tämä täytyy ottaa huomioon. Ja voin taata teille, että mm, tällä hetkellä tuolla listalla oleva lainojen osalta on 0,4 prosenttia, niin että tällä hetkellä meillä ei ole käytännössä katsoen ollenkaan tämän tyyppisiä lainoja. Kiitoksia. Sitten lopuksi esittelijä. Thank you very much, uh, uh Madam Chair. Uh, I would just... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Haluaisin antaa vastauksia. Me olemme keskustelleet tästä asiasta ryhmässämme Investointipankin kulut koskevat 10 prosenttia tästä toiminnasta, joten en usko, että se mitä tehdään unionin ulkopuolella voi olla mikään suuri uhka pankin roolille Euroopan unionin sisällä. Se minun mielestäni ei ole mikään voimakas argumentti. Tietysti kun puhutaan Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvien toimintojen laajentamisesta, niin tässä on tämä budjettikysymys, joka on erittäin tärkeä monille jäsenvaltioille. Ja tästä pääsenkin Goodmaniksen viimeisen kysymyksen. Päivä että mainitsi pankin hyvin matalan riskin ylipäätään. Mutta tässä asiakirjassa on erikoisuus sen suhteen, että kyseessä on takuu, jota Euroopan unioni tarjoaa toiminnalle, unionin ulkopuolella. Pankilla on siis kaksi mahdollisuutta. Yksi on se, että se toimii oman riskinsä puitteissa ja vaatimukset ovat tässä suhteessa erittäin tiukkoja. Ja toiseksi ryhdytään sellaisiin toimiin, jota ei voi tehdä oman riskin ja Euroopan unionin tarvon takuun varassa. Tämä takaa siis takuurahasto, jota itse pankki hoitaa, joka on noin 9 prosenttia käsittääkseni kokonaistakuusta. Tuo takuu kattaa noin 90, 65 prosenttia anteeksi pankkitoiminnasta. Jos katsotaan siis, minkä verran käteistä tässä rahastossa on, niin se luo valtava viippuvaikutuksen, kun tarkastellaan näitä toimintoja Euroopan ulkopuolella. Lisäksi hyvin tärkeä kysymys, jonka Helga Tryppel esitti, koskee kentällä tapahtuvia neuvotteluita. Olemme keskustelleet tästä asiasta kovasti. Ja kaikki parlamentissa ovat asiasta kiinnostuneita. Pääjohtaja ei tätä maininnut, mutta pankilla on omat hankkeensa, joita johtaa sitten valtio tai yksityisyritys tai kuka vaan Euroopan unionin ulkopuolella. Eli kaikki nämä neuvottelut pitäisi vielä eteenpäin sen toimijan puolesta, joka mahdollistaa tämän lainan. Ja me näemme, vaadimme investointipankilta sitä, että se taas vaatii puolestaan ää, paikansa kumppanilta näiden neuvottelujen loppuun viemistä. Lisäksi meillä on monia eri asioita, jotka haluamme saada internetiin, eli näin kaikki tietävät, mitä tapahtuu. Tietysti niissä puitteistoissa, jota, jotka ovat mahdollisia, kun rahoitusta pyydetään. Vielen Dank. Äh, nochmals. Kiitoksia kovasti vielä muistutukseksi niille, jotka eivät ihan sitä kuulleet. Määräaika tarkistuksille on 29 lokakuuta kello 12. Hyvä. Seuraava kohta esityslistalla. Niin, kiitoksia kovasti teille. Varmaan useammankin vielä tapaamme juuri kun puhumme 2020 Jaha, nyt tuli Raimer. Laslua ei tarvitsekaan esitellä, esittelijäksi tässä nimittäin Niin, molemmat täytyy tehdä, niin, niin. Sekä lisäbudjetista täytyy puhua, siis kohta viisi, kuin myös kohta seitsemän. Siinä on varojen käyttöönotosta solidaarisuusrahastossa. Ja sehän, nämä liittyvät läheisesti yhteen. Nyt Raimarin varmaan täytyy ensin hengähtää, vai Voiko hän panna heti mikin päälle ja alustaa? Laslo, otetaanko ensin Raimerin vai haluatko sinä ensin alusta, Esti Raimer? Nämä kuuluvat välittömästi yhteen. Mutta ajattelen, että sinun tehtäväsi olisi jälkeenpäin. No miten hän nyt suosittaa? Voit suosittaa meille varojen käyttöönottoa, vapauttamista, varojen vapauttamista. Ja, vielen Dank, Kiitoksia. Pahoittelen, että tuli myöhään. Berliinissä oli keskustelu monivuotisista rahoituspuitteista, myös siitä, mitä omat varat ovat ja mitä perussopimuksessa lukee, ja se on kaikkien tehtävä. Steter Tropfen hüllt den Stein, sagt man ja. Ähm, ja, bei der Mobilisierung des Solidaritäts... käyttöönotossa toimijoiden välinen sopimuksen perusteelta 7. toukokuuta 2006. Ehkä me pitää vielä viitata siihen, että enintään voidaan käyttää miljardi vuosittain. Komissio on Irlannin hakemuksen perusteella, kun otetaan huomioon tämän alueellisen tulvakatastrofin vaikutukset marraskuulta 2009, kun otetaan huomioon luvut, jotka Irlanti on antanut artikla 2, alakohta 2 artiklaa käytetään, jossa puhutaan poikkeuksellisista alueellisista katastrofeista, jossa solidaarisuusrahasto normaalisti, verrattuna siihen milloin solidaarisuusrahasto tulisi kuvaan mukaan, niin silloin luvut olisivat oikeastaan pienemmät, mutta tässä poikkeustapauksessa alueellisessa katastrofissa nyt artikla 2 ja kohta 2 on se, johon vedotaan komissio vetoaa siihen, että tämän perusteella annetaan apua. Kyse on kolme, reilusta 13 miljoonasta solidaisuusrahastosta. Minulla ei ole mitään epäilyksiä tässä, mutta tästä menettelystä täytyy muistuttaa, että tietysti ennen äänestystä budjettivaliokunnassa, niin aluepolitiikan valiokunnan täytyisi antaa lausuntoja siihen kuuluu, että Tietysti on jälleen se ongelma, että maksumääräykset sosiaali- sosiaalista pitäisi tulla. Ja se on tietysti varojen tuossa, se on tietysti aina esityslistalla. Ja sitä aina luvataan, että lopussa Eli sosiaalista tulee tarpeeksi rahaa. Se on se ainoa minun kriittinen huomioni. Muuten Euroopan solidaarisuuden nimessä suosittelisin, senkin nimessä suosittelisin positiivista lausuntoa. Im, in den Kobun News steht... Äh, Kobun Newsissa on määräkä tarkistuksille 28. lokakuuta kello 12. Ja sitten 9. marraskuuta äänestämme. Ja marraskuun kakkostäysistunnossa täysistunnossa sitten. Mutta meidän ei tarvitse äänestää, jos emme saa Lassolta rahaa. Eh, you don't need to be in, in uh... Ei tätä kannata nyt pelätä, koska minusta on ihan selvää, että tämän tyyppisissä tilanteissa, kuten myös muissakin tilanteissa, budjettivaliokunta on aina tukenut näitä asioita Vaikka tässä niin sanottu alueellista tuhoa syntyykin. Minun maassani käydään paljon keskustelua tästä euroskeptiseen tyyliin, sillä tämä myrkky on aiheuttanut alueellisesti aika rajallista, mutta samalla hyvin vakavaa haittaa ja Mutta mikä sitten on se perusratkaisu, kun me olemme yli 0,6 prosentin rajan bekotellassa? Se, mikä tuo rajan yli on, on, on luonnonkatastrofi. Se, mikä sen alle alueellisesti, minun käsitykseni mukaan on sellainen, että tässä on kysymys siis äh, luonnonkatastrofista eikä teollisesta haitasta. Mutta tässä puuttuu jotain eurooppaista solidaarisuudesta. Tässä esittelen kantatarkistuksen yhdeksän kyllä ja se siitä, mutta halusin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja ottaa esille, että meidän tulisi pohtia sitä, että muitakin vaikeuksia syntyy teollisuuden haittaa, jotka saattavat olla erittäin vakavia se, mitä esimerkiksi Intiassa, Aasiassa tapahtui pari vuotta sitten, myrkytykset. Sekin vaatii solidaarisuutta. Ei saa unohtaa sitä, että ne, jotka ovat vastusta tässä, vastuussa tästä haitasta, loppujen lopuksi, niin olisi ehkä järkevää, että meillä olisi tällainen erityisyksikkö, joka tarjoaisi lainaa välittömästi ei monta kuukautta jälkikäteen. Ja kun vastuu määrätään, niin ne, jotka ovat vastuussa, maksavat sitten. Siitä syystä olisi tar- riittävää, että myönnettäisiin lainaa. Eli päätän tähän. Määrääkö sama? Toivon, että mitään tarkistuksia ei tule. Aini, niin, ja viimeinen kommenttini vielä tästä asiasta tai siihen liittyen. Viime viikolla kyllä järkytyin täysistunnossa, kun esittelijämme Sidonia sai neljä minuuttia aikaa puhua koko budjetista. Ja sen jälkeen itse mainitsin vain pienen lisämuutoksen budjettiin tähän äh, kysymykseen. Minäkin saan neljä minuuttia. Kyllä tässä nyt jotain mätää on, kun näitä ty- jaetaan. Siis minä siellä nolona punastelin ja syytin itseäni siitä, miten pääesittelijä voidaan antaa niin vähän aikaa, joka on nyt työskennellyt vuoden tämän asian parissa. Ja yhtä paljon aikaa annetaan sitten tällaisen lisäyksen. Miltä ei olisi aivan tarpeetonta itse asiassa puhua. Ajatuskin oli hassu, koska minulla oli kaksi neljän minuuttista ja vielä ylimääräistä kaksi minuuttia sitten päätöspuheenvuoron. Minun tämä kysymys täytyisi ottaa esille. Budjettihan on parlamentin päätöitä. Ja minusta meidän tulisi antaa esittelijälle mahdollisuus kertoa tuon viestin ytimestä. Kun lisätalousarvio sitten annetaan myös neljä minuuttia. No nyt puhun jo viisi minuuttia. Toivottavasti tuolla täysistunnossa ei tarvitse sanoa sanakaan. Kiitoksia. Uskon, että ymmärrämme tämän kaikki kovin hyvin. Ja kyllähän se ärsyttää, mutta sanon, että parlamentin hallinnolla se on vain katsonut sitä titteliä, esittelijä, on esittelijä, mitä siinä takana sitten on, sitä ei ole ajatellut sen enempää. Haluaisin vähän antaa tukea Laslon sanoille. Ensiksikin ne kestää aika kauan ennen kuin rahat tulevat ja se jo itsessään saattaa aiheuttaa ongelmia. Jotkut meistä olivat aika epäilyvällä kannalla koko solidarisuusrahaston suhteen. Siitä päätettiin itse asiassa Alpien jouduttua sinne tulvan alle ja muistan, että saksalaisetkin silloin kovasti halusivat. Ja me sanoimme, että älkää nyt lähtekö tähän, saatte maksaa siitä seuraavien kymmenien vuosien aikana. Näin tässä nyt on vähän käynytkin. Mutta haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen, kun täällä nyt olemme eh, komission edustajan kanssa. Ja kyse on tämän ajoituksesta. Voitaisiinko tulevaisuudessa saada nämä vähän nopeammin, niin jos ei nyt ihan pakko ole käyttää näin pitkää aikaa, ja toiseksi mm, Laslo mainitsema kysymys siitä, että kysymys ei ole luonnonmullistuksesta, vaan muista katastrofeista, jotka silloin olivat keskusteluissa mukana, kun tästä solidarisuusrahastosta päätettiin. Mitä vaihtoehtoja on olemassa esimerkiksi juuri tämän Unkarin tilanteen katastrofin osalta, kun käyttää siihen tätä solidarisuusrahastoa? Brian Crowley. Brian Crowley. Mm-hmm. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle innokkuudesta. Intressijulistus oma kaupunkini oli tulvan alla 18 miljoonaa yhdelle pienelle maaseutukaupungille 4000 ihmistä vahinkoja. Ja monet yritykset ovat vielä avaamatta uudestaan liikkeet siellä. On tärkeää, että rahaa saadaan, mutta pieni varoituksen sana. Tämä ei pitäisi olla ihan välitöntä, koska täytyy varmistaa, kuten Lasson sanoi, että joku muu ei ole vastuussa muiden järjestelmien epäonnistumista kattaa tämä. Olisi hienoa, jos voitaisiin nopeuttaa tietysti, mutta että jos sinne annetaan heti rahaa, niin se on hyvin vaikea saada aikaan. Mutta vaikka näin sanon, niin Lasson ajatus lainamekanismista ihmisen aiheuttamille skandaaleille, kuten Unkarissa on nähty, kun heti vaaditaan puhdistamista ja asuntopalojen järjittämistä ja heti tarvitaan terveyden ja turvallisuuden varmistamista asukkaille. Ja se ei ole yksikköjen normaalissa kapasiteetissa. Se pitäisi olla mahdollista. Ja lopuksi haluaisin sanoa, olen jälleen samaa mieltä sinun kanssa, on naurettavaa, että henkilö, joka ehdottaa tai esittää mietinnön parlamentille 134 miljardia euroa kyseessä saa vain 4 minuuttia puheaikaa. Tiedän näistä kokemuksesta, että jos puheenjohtajakokouksessa halutaan tämä esille, jos se siellä asioita käsitettä, voitaisiin antaa koko tunti esittelijöille ja muille sitten sen jälkeen. Danke sehr. Jetzt noch... Kiitoksia. Raimar lopuksi. Kiitos kovasti. Laslo ja Anne ovat aloittaneet mielenkiintoisen keskustelun. Haluan antaa siihen seuraavan panoksen tällä hetkellä. Kun solidaarisuusrahasto ei toimi vielä, niin artikla 121 on olemassa, että neuvosto sellaisen katastrofitapauksessa, jolla jäsenvaltio ei voi mitään, niin neuvosto voi tulla väliin. ja tästä öö, tiedotetaan. Ja sitten kun komissio on budjettiuudelleen arviointipaperissa 60 miljardia vakautuspakettia, siellä käsitellään. 122 on siinä perustana artiklana eli vakautusmekanismi, jossa on vakuudet pankki, pankki anteeksi, anteeksi, pankkikatastrofeille, niin sitten jos ajatellaan luonnonkatastrofeille, niin siinäkin komissio voisi olla erityisen innovatiivinen. Gut, vielen Dank. Kiitoksia kovasti. Niin, olkaa hyvä. Just, just a sentence. Ihan vain lause Sidonia ei pyytänyt minua puhumaan tästä aikataulutuksesta. Das haben wir uns auch eigentlich gar nicht so vorgestellt. Gut. Ne, kyllä menin ymmärsimmekin. 28. eli ensi torstaina 12. määräkä tarkistuksille. Kiitos kovasti. Meillä on puheenjohtaja takaisin täällä. Hän tarttuu jälleen nuijaan Kiitos Jutta, olen pahoillani ja haluan myöskin esittää pahoillut puheenjohtaja Maistadille siitä, että jouduin kansalaisaloitetta koskevaa trilogia johtamaan ja voin vakuuttaa budjettivaliokunnalle, että se kompromissi, jota kohti nyt etenemme, ei maksa penniäkään äh, yhteisölle. Nyt varmasti voimme mennä kohta kahdeksan esityslistalla ja esittelijä on Giovanni Lavia ja hän varmasti voi vahvistaa meille, että tämä kohta on lykätty. Kukaan ei taida myöskään tätä lykkäystä vastustaa ja Giovanni sitten katoaa tämän asiansa kerran. Sitten seuraavaksi François Alfons, Alfonsi selvittelee meille ihan toisen tyyppisiä rahoitustoimenpiteitä. truc ici, là, ce micro. Euh, il a rien, ça va. Donc, nous sommes sollicités pour nous prononcer sur une... Eli meiltä pyydettiin näkemystä muutokseksi kalapoli, kalastuspolitiikan muutokseen ja Tässä kysymys on hyvin teknistä asioista ja niitä ei ole mitään vastustettu. Se, mitä voidaan ehdottaa, on se, että käsitelläisin näitä tarkastuksia minun mielestäni ei ole tällä hetkellä järkevää esittää asunnosta lausuntoa ja näin ollen ehdottaa sitten hyvä puheenjohtaja, että tiedottaisimme asiasta asian hoitavalle valiokunnalle, että koska tässä ei ole mitään budjettivaikutuksia, niin meidän ei kannata esittää tästä lausuntoa ja se nopeuttaa asioita, se mahdollistaa sen, että asia voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti. Très bien, je vous remercie. Hyvä juttu, kiitokset. Äh, haluaako joku kommentoida tätä ehdotusta? Jos näin ei ole, toimimme esittelijän suosituksen mukaisesti ja tyydymme lähettämään äh, valiokunnan puheenjohtajalle kirjeen. Sitten voimme lähteä seuraavasta kohdasta keskustelemaan se siis onkin kohta 10. Eikös niin? Itse asiassa 10, 11, 12, 13, 14 ja 15. Kysymys on yhteisestä keskustelusta ja useimmista Äh, hankkeesta Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottamiseksi. Ja esittelijä on Barbara Matera. Käymme siis keskustelua ja Barbaralla on puheenvuoro ensiksi. Se presidente, richiedo ai colleghi la pazienza di ascoltarmi perché sono... Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Äh, olemme saaneet siis seitsemän pyyntöä käyttää Euroopan globalisaatiorahastojen varoja – ja Hollanti on nämä kuusi pyyntöä välittänyt. Ja kysymys on talouskriisin vaikutuksista muun muassa autoalalla. Ensimmäinen esitys näistä liittyy 688 työntekijän irtisanomiseen. Kysymys on kahdeksasta pohjois yrityksestä, ja myöskin etelä-hollantilaisesta yrityksestä myöskin olin kaksi 1008 miljoonaa euroa ja sitten 720 irtisanottua on tässä toisessa tapauksessa ollut. 29 yrityksen puitteissa multimedia-alalla Pohjois-Hollannissa ja Utrechtissa. Tässä pyydetään 2 miljoonaa 260 000 euroa ja samalla sektorilla edelleen ollaan seuraavassa pyynnössä kysymys 821 työntekijästä, jotka työskentelevät 70 yrityksessä ja tässä pyydetään 2890 miljoonan euron summaa. Neljännessä tapauksessa kyse on 650 irtisanotusta 55 yrityksessä, jotka toimivat Gelderlandin alueella ja tällaisessa paikassa, jota minä en mitenkään pysty lausumaan jonkin sortin overraiselista. Siinä on kysymys ja summa on pari, tuhan, pari miljoonaa euroa. Ja kaksi viimeistä pyyntöä, jotka komissio on hyväksynyt artiklan 2c mukaisesti tässä asetuksessa. Ja avun pyyntöjä Äh, avupyynnöt siis tulevat, tai koskevat äh, irti sanottuja, mutta summa on alempi kuin mitä komissio on kaavaillut. Ja komissio on siis todennut, että nämä irtisanomiset vaikuttavat kielteisellä tavalla äh, tällä sektorilla. Ja sosiaalisista syistä siis komissio on nämä kaksi ehdotusta hyväksynyt. Ensinnäkin kyse on tuesta 129 erotetulle sanotulle Limburgin alueella yhdeksässä yrityksessä ja summa kokonaisuudessaan on 549, ai suokaa anteeksi, niin 549 000, ei suinkaan miljoonia, vaan tuhansia. Ja viimeinen pyyntö koskee 140 irtisanottua kahdesta yrityksestä Drenten alueella ja summa on 453 000 euroa. No niin, huolimatta tiettyjen valiokuntakollegoiden pyynnöistä komissio on antanut budjettikohdat maksuja varten niille niiden summien osalta, joita pk-yritykselle ei ole maksettu. Ja äh, jotkut kollegathan haluaisivat, että minä systemaattisesti äh, korostaisin niitä marginaaleja, joita, äh, joista komissio haluaa näitä summia nyt nakertaa. Tämä on mukava ilmaisu, nakertaa summia. Siis budjettivaliokunta toivon mukaan hyväksyy nämä ehdotukset ja toivon mukaan voimme myöskin äh, hyväksyä nämä seuraavassa täysistunnossa. Merci, cher collègue. Es... Hyvä, kiitoksia hyvät kollegat. Onko Euroopan komissio täällä paikalla? Kyllä. Hyvä pääsihteeri, anteeksi. En huomannut, että te olettekin siellä aivan piippuhyllyllä ihan niin kuin alakoulussa huonot oppilaat. Mutta kuulitte, te kuulutte kuitenkin hyvin oppilaisiin. Haluatteko itse esitellä tämän vai haluaako komission äh, asumuksen yksikön edustaja esitellä tämän asian, jos voisit esitellä itsenä? Thank you, Chairman. Just one, just one remark. Um... Kiitoksia. Yksi huomio. Nämä tapaukset ovat hyvin samanlaisia, kuten näette. Se on sen vuoksi, että ne kaikki koskettavat samaa alaa, ja sama perusongelmaa irtisanomisissa. Mutta syistä, jotka juur, ju, juur, juontuvat juuri globalisaatiorahaston säännöistä, täytyy esitellä kaksi B-artiklan mukaan nämä alueellisena tapauksena tai poikkeuksellisena tapauksena kaksi C-artiklan mukaan, jotka liittyvät artiklan 2B-tapauksiin. Se on se ainoa syy, miksi on kuusi tapausta eikä yhtä suurta tapausta käsiteltävänä ne. Muuten esittelijä on antanut täyden selvityksen asiasta. Kiitoksia. Très bien, je vous remercie. Selvä, kiitokset. Kyse on siis aika tärkeästä paketista, koska tässähän on kuusi eri tapausta, jotka liittyvät niille plus kaksi. Siis, koska tässä kysymys eri menettelyistä, 3000 työntekijää on irtisanottu tyhjän päällä siis. Ja tietystikin tämä on sellainen tapaus, jossa tätä rahastoa voidaan käyttää. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, haluan muistuttaa aikataulusta. Tänään mm, valio, mutta työllisyysvaliokunta hyväksyy lausuntonsa tästä asiasta ja määräaika tarkistusten jättämistä 8. lokakuuta kello 12, siis yli huomenna, ja me hyväksymme Rovamatilan mietinnön 9. marraskuuta seuraavassa kokouksessa. Ja sitten lopullinen täysistunto, täysistuntokäsittely tulee marraskuun täysistunnossa. Kiitokset. Jos muita huomioita ei ole, niin uskon, että voimme varmastikin mennä kohtaan 16. Ja kohta 16 on aihe, joka on hyvin tekninen ja hyvin ikävystyttävä toimieltivälisen sopimuksen mukaisesti. Kysymys on komission osoittamista mukautuksista ja me saamme tästä vain tiedon tänne valiokuntaan, jollei sitten esittelijä Raimer Böge halua tehdä mietintöä, jotta voitaisiin lähettää komissiolle poliittinen viesti ja ehkä sitä kautta sitten olisi syytä lähteä mietintöön sorvailemaan. Kysyn nyt tässä esittelijältä, mitä hän toivoo. Raimer. Nein, ich denke, wir können äh, diese technische Anpassung. Tämä tekninen mukautus voidaan ottaa vain tiedoksi, mutta tämä on klassinen esimerkki siitä, että mitä kun puhutaan, että mitä tällaisessa teknisessä mukautuksessa ja budjettitekniikassa usein joskus on sisällä kuin teknisten mukautusten sääntöjä koskien PKTL ja hintoja ajatellaan, että samanlaiset mukautukset on otsakkeelle 1b, kun jäsenvaltiot ovat säännösajamaita, niin kumuloitunut PKTL 2007-2009 on plus miinus 5 prosenttia arvioista. poikkea alkuperäisestä arviosta, niin vastaava mukautus tulee maksumääräyksiin ja maksusitoumuksiin, niin se voidaan laittaa positiivisesti merkille. Ja kolme jäsenvaltiota, Tsekki, Puola ja Slovakia, niillä on sitten miljardi suunnilleen sitoumuksissa ja 280 miljoonaa noin maksuissa kaudelle 2011-2013 lisäksi saavat tämän hyväkseen tämän budjettitekniikan ansiosta. Se on hyvä osoitus siitä, miten tärkeää <laughs> nämä tekniset yhteiskunnat ovat. Pitäisi laittaa tämä tiedoksi. Très bien. Donc je modifie. Hyvä juttu. Muutan siis tätä, mitä äsken sanoin. Kysymys on niin hyvin intohimoa herättävistä äh, ja kiinnostavista kohdista, kun Raimer ne meille selittää. Ja Euroopan komissio ilmeisesti haluaa enempää yksityiskohtia tässä selvittää. Kukaan ei halua esittää kommentteja. Olemme siis ekstaasissa ja menemme seuraavaan kohtaan, joka ei ole kohta 17, vaan ehdotan, että odottelemme hiukan, että pääjohtaja Niin, pääjohtaja tutkimuspääosastosta, joka johtaa ITER-budjettia ja on siitä vastuussa, sehän on meidän seuraava kohtamme. Hänen läsnäolonsa olisi hyvin hyödyllistä keskustelua ajatellen ITERistä ja tällä hetkellä juuri hän on vielä puhumassa samasta aiheesta ITRE-valiokunnan edessä, niin että hän varmasti saapuu pari minuutin päästä. Ja sen takia ehdotakin, että odottelemme häntä kohtaa 17 varten ja minun kohtaan 18 saman tien. jälleen kerran annan puheenvuoron Barbara Materalle. Tällä kertaa kyse on äänestyksestä. Tietenkään hänen ei ole pakko puhua, mutta kyse on äänestyksestä, jos äänestämme hänen mietinnöstään, joka liittyy Irlantiin. Mutta hän haluaa puhua kuuntelemme häntä. Semplicemente mi, sono distratta un secondo. Ei, ei, vain äh, halusin vain todeta, että mehän olemme jo keskustelleet siitä, millä tavalla tätä rahastoa käytetään. Joten asiasta voidaan äänestää mutta monet kollegat ovat poissa. Olisiko ehkä hyvä lykätä tuota äänestystä? Niin, meillä on työllisyysvaliokunnan lausunto ja voimme varmasti äänestää, koska meillä ei ole tarkistuksia, niin että äänestetäänkö saman tien, jos sopii. Okei, okay, okei, okay, presidente. Hyvä juttu. Kuka puoltaa? Kiitokset. Kuka vastustaa? Herra Bokos. Tyhjää. Kiitokset esit esittelijälle äh, ilkeä herra Bukos ja lukuun ottamatta tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Ja sitten tämä laitetaan tietystikin tuonne pöytäkirjoihin. Jatkamme sitten äänestystä kohdalla 19. Laslo Surjan esittelee meille siirtoehdotuksen. Uh, as a matter of fact, uh, not I am proposing the transfer. Itse asiassa minä en ehdota siirtoa, vaan komissio. se on niin kutsuttu yleinen siirto. Ja pitäisi olla aika ylpeitä, koska vuosi sitten sanoimme, että rahat otsakkeeseen 1b ovat vähissä. Ja nyt on ehdotus korottaa otsaketta 1b yli miljardilla eurolla. Onhan se jotain. Itse asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä on suurin euromääräinen yleinen siirto. Viisi vuotta sitten prosentuaalisesti oli yksi vähän suurempi. Voisiko lyhyesti selittää, miksi on nyt kovin tyytyväinen? leikkaamme kohtia ja kasvatamme toisia budjettikohtia. Ja sitten lopussa kohdat, jos leikkaamme nyt, ovat sitten aika ylpeitä, niin siinä on se vaikutelma, että on 100 prosenttia. Koska käyttämätön raha ei jää sinne. Kun analysoimme, että missä kohdissa on käytetty asianmukaisesti, mitä, mitenkäs toimeenpano. Emme pysty käyttämään lopullisia lukuja mekaanisesti. Täytyisi katsoa, miten budjetista äänestettiin, miten se toteutettiin. Ja sitten voimme arvioida, että miten kukin budjettikohta on asianmukaisesti toteutettu hyvillä tuloksilla tai ei. Joten lopullinen 100 prosenttia ei ole kovin korrekti. Se on manipuloitu. Mutta kolikon toinen puoli on se, että kuitenkin täysin tuen komission ehdotusta. Eli me emme pysty täyttämään niiden kohtien tarpeet, joihin nyt annetaan rahaa muista lähteistä. Voitte kuvitella, mitä tapahtuisi neuvostossa, jos ehdotus olisi se, että tuoretta rahaa pitäisi näihin kohtiin laittaa. Riippumatta siitä, että mitä tulee otsikkeeseen 1b, meillä on julkilausuma, että jos tarpeet ovat suuremmat kuin mitä budjetissa äänestettiin, niin jäsenvaltiot ovat valmiita maksamaan. Nyt sen sijaan. Nyt jäsenvaltioiden sijaan maaseudun kehityskohta maksaa. Miksi siellä oli niin suuri ylijäämä? Analyysi on kivaa. Äänestäminenkin on kivaa. Esittelijä ehdottaa, että äänestetään tästä siirrosta puolesta. Kiitos. On aika elää, on aika kuolla. On aika analysoida ja sitten aika äänestää. Näin sanotaan raamatussa ja myöskin Erich Maria Römak sanoi näin. Nyt äh, herra Goodmanis haluaa kommentoida ilmeisesti. Ihan lyhyitä kommentteja, koska puhuin jo Surinin kanssa näistä tapahtumista. Onko mahdollista esittää kysymyksiä komissiolle? Jos katsotaan 20, 20 asiakirjaa, niin nähdään tällaisia muuntotaulukoita, jotka kertovat lukuja kolmen eri rahastolle. Ja hyvin myönteistä on se, että yksi B-kohdassa aluekehitysrahastossa ja kohesiorahastossa – Toimen täytäntöönpano on saavuttamassa matkavauhdin. Mutta jos katsotaan taulukoita, niin absorptioaste on vain 19 prosenttia sosiaalirahaston kohdalla. Miksi sosiaalirahasto ei ole samassa tilanteessa kuin nämä kaksi muuta rahastoa? Kiitoksia. Merci bien. Kiitokset. No, ymmärrän siis, että meillä on edessämme vuosisadan siirtoehdotus, koska tämän vuosituhannen alusta meillä ei ole ollut näin suurta globaalia siirtopyyntöä ja näin ollen esittelijä tarvitsee lisää aikaa laatiakseen näkemyksensä tästä siirrosta ja herra Goodmaniksilla on myöskin lisäkysymyksiä esitettäväksi, niin että eh, voidaan ajatella, että tavoitteena on, että äänestämme seuraavassa kokouksessa 9. marraskuuta tästä siirrosta, koska hyväksymisen määräaika on eh, tuolloin ja voidaan siis selvittää tätä asiaa vielä. Ehdotan, että mennään viimeiseen äänestykseen, eli kun varataan itse kysymyksen, koska pääjohtaja on tänne tullut. Kiitokset siitä hänelle ja haluan antaa puheenvuoron herra Vladimir Mankalle, jolla taitaa olla kaksi siirtoesitystä meille ehdotettavana. Ole hyvä, Vladimir. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja budem veľmi stručný. Ide o dva presuny. Jeden je pre... Hyvin lyhyesti. Kaksi siirtoa toinen talousyyskomitealle, kun ajatellaan ehdotuksia ja muutoksia henkilöstökaavioon. Nämä muutokset koskevat kahta määräaikaista tointa virkaa, että ne muutettaisiin yhdeksi määräaikaiseksi ja yhdeksi vakiviraksi. Toinen ehdotus on tehdä palkkaluokkamuutoksia. Emme tarvitse lisärahoja. 178 euroa säästetään, joten ehdotan, että hyväksymme. Selvä. Artiklas 47 mukaisesta äh, siirrosta. Onko mitään kommentteja? Äänestämme siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Kiitokset esittelijälle. Ja sitten C9 parlamentti esittelijä. Eh, Euroopan parlament. Niin, tämä on myös Euroopan parlamentille. Me tiedämme hyvin, että kun puhutaan ähm, leskeneläkkeistä silloin, kun äh, parlamentin jäsen kuolee ja emme ole osanneet tietysti arvioida näitä määriä, joten nyt tarvitsisimme 150 000 euroa, jotta tuo budjettikohta voitaisiin täyttää. Ehdottaisin sitä hyväksyttävää. Le montant est approprié. Donc là, il... Niin, äh, kysymys on itse asiassa meni leskistämme. Äänestämme leskien puolesta. Ja todella ehkä hiukan sekavin tunteen, eikö niin? Kukan puolesta, jota esittelijä siis tietysti ehdottaa vastaan. Tyhjää. Kiitokset hyväksytty yksimielisesti leskien ja esittelijän hyväksi. Sitten ei taida olla muita siirtoesityksiä esittelijältä. Selvä, kiitokset. Äänestykset ovat siis päättyneet ja voimme palata kohtaan 17. Kysymys on lisärahoituksesta, jota ITER tarvitsee. Ja tämähän eh, on ihan vain komissiolle eh, tiedoksi aihe, josta meillä on täällä valiokunnassa ollut monia keskusteluita ja joka kenties tulee olemaan keskeinen neuvotteluelementti huomenna neuvoston kanssa – Äh, kun lähdemme neuvottelemaan vuoden 2011 talousarviosta ja lisätalousarvioista 2010, joista vielä emme ole päässeet sopuun kolmen instituution kesken. Mutta juuri ennen kuin nämä neuvottelut alkavat, meistä tuntui tärkeältä äh, myöskin kuulla äh, komission vastaavia yksiköitä tästä ja siis pääjohtaja Spitsiä. Haluaisiko esittelijä Raimer Böge alustaa tätä kohtaa hiukan? Ich glaube, ich kann es mir ersparen. Ich habe einer der letzten... Voin jättää väliin. Olen aiemmissa kokouksissa myös pääjohtajan läsnä ollessa tehnyt tästä asiasta esittänyt huomioni ja kysymys, että voiko tällä tavalla vakava kansallisprojekti vielä rahoittaa. Yhtä ryhmää lukuun ottamatta muut ryhmät periaatteesta ovat sen puolesta, että lisärahoitustarpeelle, lisärahoitukselle löydetään tapa, mutta ei sitä ihan noin vain tehdä – koska ensin tulee esitys ja 400 miljoonaa maatalouskohdasta vuodelle 2010 asetetaan käyttöön ja 550 miljoonaa sitten joku täytyy löytää vielä 2013 vuoteen mennessä ja sen lisäksi vielä uudelleen kohdentaminen seitsemännestä puite, putkimuksen puiteohjelmasta on jonkinlaisessa osassa sekin. Myöskin ITERin e hallintorakenteesta keskustellaan intensiivisesti ja sen vuoksi on mielestäni tärkeää, että tässä saadaan selitys asioiden tilasta, että miten nämä luvut ovat kasvaneet, jotka tietysti ylittävät kaikki kehyt, joista alun perin sovittiin. Haluaisin kerrasti kuulla, sekä kun meille se voidaan kertoa, miten keskusteluprosessi on kehittynyt ITER koskien, koskien rakenteita, hallintoa, ottaen huomioon parempien perusteiden luominen niin, että tulevaisuudessa se voisi toimia paremmin ja toisella tavalla. Ja haluaisin myöskin kerrasti tietää, että kun otetaan huomioon nämä avoimet kysymykset, niin miten aikataulu kysymys menee neuvostossa? Ei sen mallin mukaan, että 1,4 miljardista päätetään. Ja sitten nämä muut jotka ovat perusteluiden suhteen tarpeellisia julkisuudessa, niin se riippuu sitten neuvostosta tai siitä, miten budjettivallan käyttäjät ovat päättäneet mistä tahansa sitä lisärahoituksesta. Nämä kysymykset pitäisi viraidemme taholta tulla vastatuksi tänään. Ja sitten haluaisin esittää loppukommentit. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitokset esittelijä Salvatore Garriga on pyytänyt puheenvuoroa. Ehdotan niille kollegoille, jotka haluaisitte esittää komissiolle kysymyksiä, että nyt ilmaisitte tahtonne ja näin pääjohtaja voi esittää vastauksensa sitten yhtenäisesti. Siellä on Els, Rybich, mutta ensiksi Salvador. Damien Abad. Salvador. Se presidente, yo pertene... Puheenjohtaja, minä kuulun ryhmään, joka tukee voimakkaasti ITER-reaktoria Olemme täysin samaa mieltä siitä, että tämä tulevaisuutta koskeva tärkeä projekti takaa meidän kilpailukykymme tulevaisuudessa ja hyvän pohjan teollisuudelle. Ja olemme nyt keskustelleet, kuten Böke tuossa sanoi, useista epävarmuustekijöistä, joita tähän prosessiin edelleen liittyy. Ja olemme keskustelleet myöskin siitä, että jälleen kerran eh, huono rahoitussuunnittelu johtaa siihen, että maatalous joutuu tässä maksumieheksi ehm, ja maksamaan eh, nämä eh, budjetti puutteet tässä teollisjohtoisessa hankkeessa. Haluaisin muistuttaa, että tulevaisuudessa varmasti maatorilla on tiettyjä omia haasteita. Jos nyt sitten sanotaan, että tämä viimeinen vuosi, 2010 on viimeinen vuosi, jolloin vielä saadaan ylijäämää maataloudesta, ja että sen takia tällaiseen operaatioon voidaan ryhtyä ja 2011-2012 Äh, voidaan todeta, että äh, kuitenkin äh, ylijäämä vielä on. No, olemme puhuneet kuitenkin me kerralla siitä, että nyt tämä olisi viimeinen kerta, kun tätä maataloutta käytetään ja että sitten elvytyksen myötä tämä olisi myöskin viimeinen kerta, että tällaisia maatalousrahoja käytettäisiin näihin makrohankkeisiin. Ja nyt sitten jälleen kerran tämä sama tilanne tulee esille ja äh, sovitteluun liittyvistä syistä. Huomennahan äh, me tapaamme äh, tietysti tai varmasti kuulemme sellaisen ehdotuksen, jonka myötä toivon mukaan tätä maatalousrahaa ei käytetäkään. Tämä on tällaista ihmeellistä rahoitus rahoituksen pyörittämistä ja sitten jäsenvaltiot saavat takaisin tämän rahansa ja sitten ne voivat sitä käyttää varmasti uudelleen taas ITERin rahoittamiseen ja niin poispäin. Kysymys on siis oikeastaan vain periaatteesta ja budjettihallinnoinnista, jota me emme nyt uudestaan haluaisi asettaa maanviljelijöidemme taakaksi maatalous ja ITERhän tietysti ovat EUn kaksi prioriteettikysymyksiä, samoin myöskin budjettivaliokunnan kaksi prioriteettia. Bador, James Ellis. Kiitos, James Ellis. <clears throat> Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kovasti pääjohtajalta kuulla, että mikä rahoituksen tilanne tällä hetkellä on, kun kollegat jo kommentoivat sitä, että se on nyt muuttunut nyt luvuksi, joka on kolminkertainen ja haluaisin tietää, mitkä nämä loppupäivämäärät ovat. Mikä on tällainen päivitetty arvio tilanteesta ja miten se rahoitetaan budjetista? Erityisesti haluaisin viedä vastaavan siihen, tämä kuuluu vaalipiirini äh, intresseihin. Se koskee tätä JETin loppupäivämäärää siinä koulutushankkeesta kysymys ja uskoakseni tällä hetkellä Eh, ehdotettu rahoitus saattaa johtaa siihen, että ei ole riittävästi ihmisiä, jotka hoitavat hanketta, koska JET-hankkeessa ei ole riittävästi koulutettu. Haluaisin siis kuulla, mitä JET-hankkeelle tapahtuu ja että me eurooppalaisina voimme hyötyä niistä sopimuksista, joita sen seurauksena syntyy, ja näin ollen saamme riittävästi fuusioenergiassa eh, Euroopassa sille tukea. Kiitos James. Paul Rybich. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minun kysymykseni on, miten menevät neuvottelut hallitusten välisellä tasolla? Koska tietysti rahoitusongelmat eh, eivät ole pelkästään Euroopan asia, vaan tietysti myös kumppaneidemme keskuudessa. Tässä sopimuksessa on hyvin epätasainen äänipainotus. Ja kun puhutaan hallitusten välisestä sopimuksesta, niin onko tässä suunniteltu komission puolelta muutosta ja miten, tässä, miten tämän asian näette? Sitten toinen asia, tarvitaanko uutta oikeusperustaa rahojen lisäämiselle? Ja nyt kun on tämä rakennusvaihe edessä, niin että se ottaisi sen, sen asianmukaisesti huomioon. Ja nyt kun rakennusvaihe on sellainen, jossa tarvitaan suuria rahoja, niin onko tässä sitten julkinen tarjouskilpailumenettely näiden, tämän rakentamisen suhteen, koska jos on suuria rakennushankkeita, niin siellähän, siellä tarvitaan täyttää ammattimaista hallintoa ja johtamista. Ja sitten viimeinen kysymys, olisiko mahdollista kehittää liiketoimintasuunnitelma, joka näyttäisi meille, että miten ITER eh, sitten muuttuu, kun tämä lisärahoitus annettaisiin. Mitä tapahtuisi, jos tätä lisärahoitusta ei annettaisi? Ja mitä tapahtuisi, jos leikkaisimme miljardilla tätä summaa? Mitä vaikutuksia näillä kolmella eri vaihtoehdolla olisi tälle hankkeelle? Merci, je vous remercie. Helga Kiitokset sitten Helga Trypel. Ja, Herr Vorsitzender. Reimer Böge Kiitoksia. Kuten niin kauniisti sanoi, kuulun tähän kuuluisaan ryhmään, joka on itse hanketta vastaan. Haluaisin kuitenkin lisätä, että ole ainoat, vaan myös GUE ei ole ryhmänä tätä hanketta tukenut. Ja on yksittäisiä kollegoita, jotka eivät ole ryhmän kanssa, linjassa kanssa samaa mieltä. Ja ovat ainakin skeptisiä ja haluaisin lisätä. En väitä, etteikö projekti voisi koskaan saada menestystä. Sitä ei kukaan tiedä tällä hetkellä. On joitakin tieteilijöitä, jotka sanovat, että ei onnistuta, toiset sanovat, että kyllä. Ei tätä kukaan tiedä tarkasti. Se, mikä minulla on keskeistä ja meidän argumentaatiomme kannalta vihreänä ryhmänä tässä talossa on se, että me esitämme sen kysymyksen, että onko järkevää, juuri kun ei tiedetä, että tuleeko menestystä vai ei että näin paljon rahaa annetaan tällä hetkellä. Ja otetaan muita menestyksekkäitä projekteja tutkimuksen puitehdollista pois, josta tiedetään paljon varmemmin, että niissä on ollut jo menestystä, jotka voivat olla jo lyhyellä aikavälillä menestys. Tämä on minulle se poliittinen kysymys. Ja äh, että mihin suuntaan lähdetään. Tässä olen tullut eri tulokseen kuin te. Ja sitten nämä rahoituskysymykset vielä. Anna Jensen problematisoita näin päivillä sen, että meillä on paljon, emme voi olla pystyneet rahoittamaan monia, monia tärkeitä muita energia- ja projekteja. Salvatore sanoi, että, että aina koostetaan maataloudesta, ei sekään käy. Eli täytyy vastata siihen kysymykseen, että mistä se rahastoja halutaan ottaa, tai teidän pitää siihen vastata, jos haluatte löytää enemmistön sille, että tämä projekti nyt täytyy rahoittaa. Ja Tässä vähän laitetaan päätä pensaaseen, kun sanotaan, että tässä ei käy, tässä ei käy, tässä on ongelmia, mutta joka tapauksessa täytyy tämä projekti rahoittaa. Että kun tämä nyt näyttää onnistuvan vain uudelleen kohdentamisella. Ja sitten kysymys, että ollaanko poliittisen valmis maksamaan se hinta. Kuten sanottu, vihreät eivät ole sitä valmis maksamaan, mutta voisin tietysti kysyä Salvadorilta, jos ei pitäisi olla uudelleen kohdistamisia, Ehkäpä sitten pääomasiirtojen transaktiomaksu olisi mielenkiintoinen ajatus. Mutta nyt sisällön lisäksi menisin tähän johtamisongelmaan. Riipitshän tähän myös otti kantaa eikä ensimmäistä kertaa. Viime viikkona on aina kuultu, että mass suuria johtamisongelmia siellä on. Ja tässä pyytäisin komissiota käsittelemään myös tätä asiaa, koska se on, on vielä toinenkin ongelma, että kun projektin aikana kun nähdään, että johdellaan suuria ongelmia, kun tulee tällaisia, ja sitten kun tulee näin suuria varoja, jotka täytyy ottaa käyttöön, niin tämä kysymyskin vielä kasvaa sitä sen enemmän. Kiitos. Ja pääjohtaja huomaa, että kaikki ryhmät, mutta myös monia eri kansallisuuksia edustavat kollegat ovat kiinnostuneita, koska Espanja, Iso-Britannia, Itävalta ja Saksa ovat jo käyttäneet puheenvuoron. Sitten annan vielä Ranskan edustajalle, jos näin voi sanoa, Damian Abangille. Ole hyvä. Merci, euh, monsieur, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain sanoa pari sanaa tästä hankkeesta, ITER-hankkeesta. Tietysti ongelmia on ollut, nehän tulivat täällä esille. Ja budjettivaliokunnan täytyy yhdessä muiden valiokuntien, valiokuntien kanssa näitä huolenaiheita käsitellä. On tietysti hallinnollisiin kysymyksiin liittyviä ongelmia, rakenteisiin, toimintaan liittyviä ongelmia Barcelonassa. Ja aivan kuten edustaja Tryppelkin totesi, nyt ollaan tällaisessa parannusvaiheessa. Eli nyt on jo ryhdytty toimenpiteisiin ja on tehty tiettyä parannusta ja minä haluaisin vain muistuttaa muutamasta asiasta. Ensinnäkin tässä nyt kyseessä on kuitenkin kansainvälinen sopimus, joka sitoo Eurooppaa suhteessa muuhun maailmaan. Tietysti siinä voi olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta se on kuitenkin tosiasia asia, ja siinä on kyseessä sitten kaikkien yhteisön elinten myös parlamentin uskottavuus. Ja kyseessä on myös teollisuuspolitiikkaan liittyvä kysymys. Halutaanko ottaa käyttöön todellinen eurooppalainen teollisuuspolitiikka. Ja kuten Lissabonin sopimus mahdollistaa, tarjota meille uuden oikeusperustan. Meidän mielestämme teollisuuspolitiikalla on järkeä. Minusta ei ole mitään sen huonompaa ideaa kuin keskeyttää tällainen hanke silloin, kun se on juuri hyvin käynnistynyt. tässä mennään nyt loppuun asti. Ei ole mitään sen huonompaa ideaa kuin lakkauttaa näitä hankkeita vasta silloin, kun ne ovat käynnistyneet. Ja sitten tietysti on tämä erityisen kiinnostava kysymys, eli rahoituspuoli. Mutta minusta meidän täytyisi äh, erottaa toisestaan teollinen ja budjettiin liittyvä lähestymistapa. Sillä meillä on aivan äh, oleellista se, että me käsittelemme näitä asioita erikseen budjettipuolesta olen samaa mieltä siinä, kun toteatte, että tässä on kyseessä asioita, joita on hankala rahoittaa yhteisön budjetista. Ja tässä ymmärrän kyllä, mikä tässä on tämä taktinen lähestymistapa, mutta olen saanut kanssa samaa mieltä, että tämä ei suoraan koske maatalouspolitiikkaa tai muita politiikan aloja, jotka sitä rahoittavat teollisuuspolitiikkaa. Kysymys on siitä, millä tavalla uusia prioriteetteja rahoitetaan, varsinkin teollisuuspuolella. Ja se, mitä minä odotan komissiolta, on vastauksia ei pelkästään lyhyellä aikavälillä tämän hankkeen rahoittamiseen, vaan myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta nähtäisiin, miten se toimii, äh, aivan kuten monet muut äh, hankkeet, jotta voidaan tarjota sille pitkäaikainen äh, rahoitus. Otetaanko käyttää uusia omia varoja, yhteisöllistetäänkö joitakin näistä kuluista. Selkeästi tänä päivänä on nähtävissä, että Voidaan tästä löytää äh, äh, ratkaisu, joka on ehkä yhden vuoden ratkaisu, mutta ei ole mikään pitkä, pitkän aikavälin ratkaisu. Kuitenkin eurooppalainen tässä, lisäarvo tässä suhteessa on olennainen. Olen sitä mieltä, että kyseessä on hanke, joka vastaa huomisen Euroopan tarpeisiin. Minkälaisen Euroopan haluamme rakentaa uusien rakennusrahoitusnäkymien puitteissa? Nämähän eivät ole mitään taivasta tipahtaneita hankkeita, vaan nämä ovat tarkkaan harkittuja asioita. Ei tässä nyt pelkästään pyritä tyydyttämään tieteellisen yhteisön tarpeita, vaan toimimaan tehokkaalla tavalla. Ei muuten ole mitään järkeä tämän tyyppisiin hankkeisiin. Minusta me tarvitsemme poliittista kunnianhimoa tässä suhteessa, ja meidän täytyy kantaa vastuumme, ja siitä syystä kutsun eurooppalaiset instituutiot kantamaan oman vastuunsa. Kyllä minä tiedän, että näin voimme mennä paikan päälle katsomaan, miten tuo hanke konkreettisesti esi- mm, edistyy. Uskon, että tämä hanke on erittäin asianmukainen ja että me saamme siitä hyviä tuloksia. Varsinkin odotan Euroopan komissiolta, että se esittää konkreettisia ehdotuksia rahoituksen suhteen ja että me saamme tällä viikolla vielä teollisuuspolitiikasta tiedonannon. Ja tässä on monia useita eh, eri tavoitteita, jotka ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy sitten tarkastella rahoitusta niin, että me voimme viedä nämä hankkeet loppuun asti ja Euroopan unionin uskottavuus kansainvälisellä näyttämällä säilyy. Kiitokset ja juuri pääjohtaja on täällä vastatakseen meille, mutta hänelle täytyy jättää tietysti puheen aikaa. Jöran Färm puhuu seuraavaksi, hän puhuu lyhyesti ja tiiviisti ja sitten annetaan puheenjohtaja, puheen, äh, pää, johtajalle puheenvuoro. Kyllä puhun hyvin lyhyesti pari mietettä ja ehkä pari kysymystä ensiksi kansainvälisestä sitoumuksesta, jonka olemme tehneet. Yleisesti sanottaisin, että paras asia varmasti olisi taata rahoitus pitkällä aikavälillä ensin ja sitten lähteä näihin kansainvälisiin sitoumuksiin. Eikös nyt ollut mahdollista toimia tällä tavalla, koska nyt tämä on meille ongelma. Meistä tuntuu siltä, että meidät, äh, meitä litistetään komission tasolta. Sanotaan, että meillä on nyt tällaiset kansalliset sitoumukset ja nyt teidän täytyy keksiä rahat jostakin. Eikö olisi ollut parempi toimia toisella tavalla rahat ensin ja sitten vasta sitoumukset? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys. Minun ryhmäni ei vastusta ITER-hanketta, mutta emme ole oikein vakuuttuneita siitä, että tämä on ainoa ykkösprojekti 1A-otsakkeessa. Siellä on muitakin prioriteetteja, mitä vähän hirvittää, että tämä saattaa sitten olla sellainen asia, joka johtaa tilanteeseen, jossa joudutaan leikkaamaan muista kohteista yksi aassa, jotka kenties ovat vielä tärkeämpiä Onko komissio sitä mieltä, että tämä on ykkösprioriteetti yksi a otsakkeessa niin tärkeä, että kaikki muut prioriteetit voidaan vaikka leikata pois? Kiitokset. Pääjohtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Eh. Kiitokset eh, puheenjohtaja. On suuri ilo olla täällä ensimmäistä kertaa. Minut nimitettiin eh, tutkimuspääosaston pääjohtajaksi ihan tässä taannoin ja nyt itse asiassa ensimmäinen päivä heinäkuuta meidän nimemme on lisätty myöskin innovaatio. Ja ensimmäisenä asiana minun työperäinen on ollutkin ITER ja äh, päivääkään ei ole heinäkuusta äh, kulunut ilman, että ITER olisi siinä pöydällä äh, ollut. Onko tämä monimutkainen hanke? No kyllä. Onko tämä hanke hankala? Kyllä. Onko meillä ollut ongut? No ehdottomasti. Onko tehty virheitä? No ihan varmasti. Onko meillä varaa lopettaa tämä hanke, vaiko olla jatkamatta sitä? No ei. Jos todella halutaan päästä ympäristö- tai energiatavoitteisiin, me emme voi olla sijoittamatta fuusioenergiaa. Näin asiat vain ovat. Ja voisin antaa teille hyvin mielenkiintoisen luvun. ITERin kustannukset 6,6 miljardia ja valtava määrä rahaa on siis kysymyksessä. Saman verran käytämme itse asiassa päivittäin joka päivä öljyyn 6,6 miljardia. Ja ensiksi nämä kulut. Ja meillä on täällä budjettipääosastosta kollegani Svans, joka voi käsitellä budjettikysymyksiä. Äh, siis kulujen kasvu. Kuten varmasti tiedät, olemme täysin tietoisia siitä ja tämä hanke on äh, laajalti tästä kärsinyt. Ja on muistutettava tässä yhteydessä, että ITER-sopimus allekirjoitettiin 2006 mm, marraskuussa äh, alkuperäisen kuluarvioinnin pohjalta, joka tehtiin vuonna 2001, ja fuusio, tiedeyhteisö ja jäsenvaltiot hyväksyivät tämän, ja yksi ensimmäinen toimista ITER-organisaatioissa vuonna 2006 se perustettiin, oli se, että toteutettiin äh, projektien suunnitteluhanke ja äh, tässä kuluarvioiden mukaan ajateltiin, että ITER saataisiin äh, käyntiin 2008, mutta tässä siis kulut ovat lisääntyneet huomattavasti ja komissio on vedon, pyytänyt useita riippumattomia arvioita näistä kuluista Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla ja 2009 puolen välin saatujen ulkopuolisten arvioiden mukaan on vahvistettu, että näiden uusien, että nämä uudet arvioinnit ovat uskottavia ja on siis todella käynyt selväksi, että nämä kulut ovat valtavasti kasvaneet tässä hankkeessa. Jotta tätä asiaa pystyttäisiin käsittelemään, olemme tehneet heinäkuussa ehdotuksia joita kollegani tässä varmasti vielä esittelee teille. Ja nämä ehdotukset eivät pyri siihen, että ähm, tämä puiteohjelma kokonaan äh, syötäisiin, äh, vaan vain osa tulee puiteohjelmasta, jotta todella voitaisiin taata se, että myöskin muutkin prioriteetit 2020 e, strategiassa voitaisiin toteuttaa, terve ikääntyminen esimerkiksi ja monet muut hyvin tärkeät kysymykset. Pari asiaa vielä hallinnoinnista. Kyllä, oli ja on varaa parantaa. Sama pätee myöskin hallinnointiin ja puhun siitä piakkoin. Jos ajatellaan eri hallinnointiarviointien tuloksia, komissio on voimakkaasti pyrkinyt saamaan ITER-organisaation johtajille sijaiset ja myöskin parantamaan tilannetta Barcelonassa. Ja olemme myöskin valinneet uudet johtajat, heidän kyvykkyytensä ja johtajakokemuksensa perusteella, eikä poliittisen taustan tai kansallisuuden perusteella. Ja olemme hyvin iloisia näistä uusista nimityksistä. Frank Briscoe, joka joka on fuusioenergian äh, johtaja, istuu tässä vieressäni ja hän on todella ennätysmies infrastruktuurin hallinnoinnissa ja hän on tehnyt pitkän uran Britanniassa ja monissa muissakin maissa ja hän on se ainoa mies ja ainoa oikea mies, joka saa tämän hankkeen etenemään Barcelonassa kun äh, tuo Fusion, jossa Fusion for Energy-organisaatio on. Mutta tiedätte myöskin, että kansainvälinen äh, organisaatio ITERissä on sen, sen johtorakennetta on myöskin uudistettu ja äh, olemme sinne saaneet myöskin johtoon hyvin kokeneen henkilön, joka omassa maassaan on vienyt tällaisia asioita eteenpäin niin, että nyt organisaatio on sovitettu tätä tehtävää varten ja kysymys ei ole tietenkään pelkästään henkilöstä, vaan myöskin rakenteista ja tässäkin keskustelemme tavoista, kuinka edelleen voisimme parantaa organisaatiota, sen äh, valvontaa, sen rakennetta, kaikkea sitä, mikä on tarpeen, jota taataan se, että mitään lisäkustannuksia ei tule ja että hallinnointi tapahtuu kunnolla. Ja itse asiassa tulevina viikkoina esittelemmekin teille ja jäsenvaltioille tiedonannon siitä, kuinka tämä hallinnointi, kuinka nämä hallinnointitoimenpiteet pyrkivät optimoimaan hallinnointia ja vähentämään kuluja. Ja myöskin sitä, kuinka tämä kaikki pannaan toimeen. Ja olen iloinen siitä, että Frank Briscoe tässä vieressäni on jo toteuttanut ensimmäiset toimenpiteet, jotta taattaisiin se, että nämä hankkeet todella menevät aikataulun mukaisesti eteenpäin. Mitä tulee hallintoon, aiomme myöskin tuossa tiedonannossa teille jäsenvaltioille keskustella ehdotuksistamme ja niistä ajatuksista, kuinka voisimme parantaa EUn asemaa tältä osin, koska todellakin hallinnointirakenteessa meillä ei ole niin reilua tasajakoa kuin pitäisi olla. Ja tämä liittyy siihen, että me emme voi sitä osaa siellä näytellä, joka meidän pitäisi. Mutta saatte tarkemmat ehdotukset tulevien viikkojen aikana tästä. Lopuksi tässä kommentoitiin myöskin Jettiä, tätä yhteisyritystä, joka sijaitsee Isossa Britanniassa ja todellakin se on hyvin olennainen seikka ITERin edistämiseksi. Tämä organisaatio on saanut tukea Euratom budjetista ja sitä tuetaan edelleen. Tietystikin sen aika loppuu noin 2014-2015 paikkeilla, Ähm, asiantuntijoiden mukaan. Ja on hyvin tärkeää, että tietoa siirretään äh, JETistä äh, ITER-organisaatioon ja että että tätä on jo aloiteltukin, koska tämä on sellaista ainutlaatuista asiantuntijoita, joita Euroopassa me tarvitsemme tämän hankkeen edistämiseksi. Niin että tältä osin minä itse olen aika luottavaisella kannalla näiden uusien rakenteiden suhteen, niiden ajatusten suhteen, joita aiomme esittää kulujen hallitsemisesta, aikataulun toteuttamisesta ja uudelle raiteilleen saamisesta. Ja uskon, että ITER-hankkeesta, ITER-hankkeita todella voidaan edistää aikataulun mukaisesti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalle, joka voisi käsitellä tämän ehdotuksen budjettipuolta. Monsieur directeur général, monsieur directeur général du budget. Kiitokset pääjohtajalle. Ilmeisesti budjettipääosaston pääjohtaja haluaa käyttää myöskin puheenvuoron. Hyvin lyhyesti, koska ilmeisesti kysymys tulee esille myöskin huomenna tuolla sovittelussa. Uskoakseni kollegani selvitti aivan erinomaisesti sitä, mistä tässä ollaan tulossa, mikä se ongelma on, joka meillä on edessämme. Ja me kaikki täällä tiedämme, millä ehdoin voimme rahoittaa näitä tarpeita, jotka meillä, on, ovat, jotka meillä on edessämme. Olemme myös kuulleet parlamentin viestin, jossa pyydettiin selkeämpää kokonaiskuvaa rahoitustavasta. Ja huomenna aiommekin valoittaa mahdollisimman pitkälti mahdollisimman tarkkaan tätä kysymystä. Ja minusta hyvä puheenjohtaja ei ole nyt tarpeen mennä yksityiskohtiin, koska olemme jo useampaan otteeseen käyneet keskustelua tästä kysymyksestä. Olemme puhuneet osakkeesta kaksi ja sen ongelmat ovat hyvin tunnessa. Vuonna 2010 olemme jo saaneet riittävästi tietoa eh, käytettävissä olevista summista tähän otsakkeeseen, jos me käytä tietysti niitä varoja, jotka ovat käytössä jos haluamme tehdä näitä siirtoja, ja silloin nämä varat menetetään. Ja silloin meillä on todellinen rahoitusongelma. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Euh, Kiitos herra Briscoe, joka on nyt äh, fusioenergian johtaja on täällä myöskin äh, keskuudessamme. Haluaisitteko kenties lisätä jotain siihen, mitä tässä herrat sanoivat? Thank you. Maybe I can make a brief... Kiitoksia. Ehkä lyhyt lausunto. Tietysti ITER on suuri tieteellinen yritys. Mutta erityisesti ensimmäisen kymmenen vuoden aikana se on myös suuri rakennusprojekti. Kun minä aloitin Barcelonassa tämän vuoden helmikuussa, totesin nopeasti, että tarvitsemme vähän enemmän projektijohtamista ITERissä. Meillä oli vahva tekninen tiimi, vahva sopimustiimi, mutta puuttui projektin hallintaan. Siihen keskityin sitten todella näinä ensimmäisenä kuukausina. Minulla on ehdotuksia organisaatiorakenteen muuttamiseksi, jotta projektien hallinnasta saadaan työmme keskipiste. Muutan, vaihdan joitakin henkilöitä osana rakennemuutosta. Minä myöskin muutan prosesseita, joita käytämme johtamisessa. Näitä käytetään paljon enemmän normaaleja teollisen projektin menetelmiä Kuten tässä mittakaavassa on mutta myöskin raportointijärjestelmää aion muuttaa. Niin, että sekä sisäisesti että ulkoisesti ihmiset pystyvät näkemään paljon selvemmin työmme edistyksen. Olen tehnyt edellyksiä nyt monen kuukauden ja Ne on hyväksytty hallintoneuvostossa 5. lokakuuta. Ihan viime viikolla tein ensimmäiset muutokset rakenteeseen ja jo tällä viikolla minulla on tapaamisia uusien projektitiimien päälliköiden kanssa, jotka nyt ovat uuden rakenteen keskiössä. Eli muutoksista ei pelkästään keskustella, vaan sitä muutoksia tapahtuu. No kuluista projektin hallinnassa kustannusten hillitseminen on olennainen osa sitä, mutta enemmän kuin se voin vakuuttaa teidät kustannusten hillitsemisestä. Siteratut numerot, jotka tulivat suuresta arvioinnista kaksi-kolme vuotta sitten, ja ne verifioitiin riippumattomien arvioijien taholta. Ja nyt, nyt ilolla voi todeta, että pahoja löytöksiä ei ole enää tullut vuoden ajan nyt. En muista yhtään merkittävää löytöä ITERin kustannuksista, jotka lisäsivät kustannuksia edelleen. Ja nyt olemme, jos puhutaan näistä suurimmista rakennussopimuksista, ne on otettu käyttöön ja kokemus siitä on, että ne finet, joita meidän täytyy hyväksyä, ovat vähän pienemmät kuin arviomme ovat olleet. Näistä kahdesta syystä ja yksistään olen paljon luottavaisempi näihin siterattuihin lukuihin ja voin vakuuttaa teille, että uusia uutta kasvua ei ole näköpiirissä. Ja projektikin on edennyt nyt, kun kulut, kuluarviot tehtiin kaksi-kolme vuotta sitten, niin ei, ei ollut vielä suunnittelua saatu loppuun ja löytyi aukkoja jatkotyössä. Mutta nyt tästä vaiheesta on päästy eteenpäin. Suurin osa suunnittelutyöstä on nyt saatu loppuun enemmän tai vähemmän ja rakennus on, raken, rakennustyöt ovat alkamassa. Nyt ensimmäiset rakennukset ovat nousemassa. Ja nyt joitakin suuria osia ollaan alkamassa rakentaa. Très bien, merci monsieur le directeur, monsieur le rapporteur. Kiitokset esittelijä. Haluatteko vielä tätä keskustelua täydentää? So Generaldirektor Georgian. Kuten pääjohtaja sanoi, niin seuraavana päivinä ja viikkoina tämä työllistää meitä myös budjettineuvottelussa. Se, mistä nyt keskustelemme, ei se ei liity mihinkään henkilökohtaiseen epäluottamukseen. Ja mitä nyt selvititte, se vaikuttaa paljon lupavalta. Mutta meillä ei ole lopullista tietoa siitä, mitä, miltä lopulliset ehdotukset tästä hallintajärjestelmästä näyttävät ja miten ne sitten toteutetaan. Sitten meidän kuitenkin 11. marraskuuta pitäisi, kun mennään neuvotteluun, jos haluamme sille löytää savun, pitäisi antaa lisärahoitukselle vihreää valoa. Siinä vaaditaan aika paljon. Ja sen vuoksi uskon, että on tärkeää, hyvä pääjohtaja, että jos tänään se ei onnistu, en tiedä miksi, pitäisi jo selventää, että miten luvut ovat, ei pelkästään mitä maatalouskohdassa 2010 on, niin eihän se raha ole menetetty, jos ei sopua löydy vaan sitten se menee takaisin jäsenvaltioihin. Ja ensi vuonna, jos saadaan sapu tai vuoden lopussa, sitten tulee lisää. Budjetissa tulee vielä vahvempi uudelleen arviointi. Eli kun ollaan tässä tuolla, missä ollaan, katson tässä Paul Rybichia. Itävallan on ihan julkilausumia. He haluavat hylätä koko komission ehdotuksen. Tietysti tiedän, että oma maahan tietysti haluaisi uudelleen kohdentaa rahat ensisijassa. Se on sitä klassista peliä. Sen vuoksi riippuu paljon siitä, että saadaan uskottavuutta nyt näihin lukuihin, joita esitettiin, ja ketkä olivat riippumattomat tarkistajat. Eikä ole kysymys pelkästään tästä 1,4 miljardista, vaan kun kun 2020 mennessä on käytetty 6,6 miljardia, niin haluamme tiedot takeet siitä, että kun aletaan tässä olen vakuudet siitä, että kun neuvotellaan tasoisista rahoitusnäkymistä, niin ettei silloin tule uusia ikäviä yllätyksiä. Sitten kernaasti haluaisin selvityksen myös siitä, että mitä tarkoittaa meille se, mitä 12. lokakuuta luulekseni herra Motojema pääjohtajana julisti, että vuoden loppuun mennessä mitä tulee julkiseen kuulemistilaisuuden Ranskassa tästä tilaisuudesta, mm, mitä se aikataulu sen suhteen on, koska tietysti julkiset kuulemistilaisuudet ja keskustelut niistä voi tulla täydentäviä elementtejä, jotka ehkä voivat aiheuttaa myös kuluja. Miten joka tapauksessa aikataulu, sehän on jännittävä asia. Komission ehdotus käyttää hyväkseen sitä tilaisuutta, että 2011 voidaan siirtää varoja vuodelle 2012 ja 2013. Se tarkoittaa, kun otetaan huomioon tämä nykyehdotus ITER-kohdasta tai riippumatta ITER-kohdasta, niin se tarkoittaa lisärahoitusta myös 2012-2013 vuodelle. Kuitenkin Jaron Faslonin enemmistö ei vielä löydy. Tai voi löytyä, mutta ei mihin hintaan tahansa, eikä sillä hinnalla, että heikennetään muita projekteja. Ja jokaisella projektilla on tietysti omat käsityksensä siis siitä, että mitä, mitä kannattaisi tukea innovaatio mielessä EUn, puolessa, EUn puolelta. Ja sen vuoksi uskon, että kun harkitaan järkevää sapua ja miten se saadaan aikaan, mutta jos se myös varmistetaan se, että se mihin viittasitte tässä ehdotuksessa, että se otetaan tarkemmin esille myös toiminnan sopimuksessa budjettipurista sanon mahdollisesti sopu saadaan. Tässä nyt käyn aivori, että kyllähän meille tie löydetään. Jos tulee toinen komission ehdotus, antaa lisärahoitus ITERille ilman, että parlamentin prioriteetteja loukataan. Mutta sitten täytyy varmistaa se, että on myös tämä toinen päätösmahdollisuus pöydällä ennen kuin budjettivallan käyttäjä antaa reservista rahat vapaaksi. Tätäkin mahdollista täytyy menettelyn aikana harkita. Ja sitten päätöksemme riippuu suuressa määrin siitä, mitä komissio neuvottelun aluksi meille esittää ja pöydälle laittaa. Très bien, merci monsieur le rapporteur. Kiitokset äh, esittelijälle. Komissio varmasti kuuli teitä viimeisimmässä budjettitrilogissa sovimme neuvoston kanssa, että järjestettäisiin eh, todennäköisesti ensi vuoden alussa eh, yhteinen käynti paikan päällä. Eh, aika epätavallista parlamentti ja neuvosto ja tietysti komissio käyvät paikan päällä. Kadahashista on siis puhuttu, mutta tietysti kaikki tärkeimmät tapahtuvat Barcelonassa niin, että meidän pitäisi varmasti käydä siellä rakennustyömaalla, mutta myöskin siellä, mistä koko tätä hanketta johdetaan kuten esittelijä totesi, niin joka tapauksessa komission ehdotukset on nyt tehty ja kysymys on siitä, kuinka tätä lisärahoitusta voitaisiin lähteä rahoittamaan, mutta ne eivät vielä tätä kokonaisongelmaa ratkaise ja ne koskevat vain 2010-2013 ajanjaksoa ja sittenhän siellä on vielä tällainen aikamoinen äh, trapezitemppu siitä, millä tavalla tämä ja sitten toteutetaan vuonna 2010 jälkeen, kuinka varoja voidaan sen jälkeen käyttää, koska ne ovat käytettävissä vuonna 2012 sitten aletaan niitä vasta käyttää, mutta tämä ongelma on kuitenkin kokonainen vielä vuotta 2013 ajatellen. Lisäksi meidän täytyy vielä tarkistaa se, että käynnissä olevat uudistukset teidän auktoriteettinen puitteissa tietysti arvoisa puheen pääjohtaja johtavat tuloksiin. Emme me näitä valintoja millään lailla epäile, mutta tietysti tätä on seurataan hyvin tarkkaan, kuten kaikki kollegat totesivat. Tämä on erittäin tärkeä projekti enemmistö parlamentista toivoo sen edistymistä ja onnistumista, mutta meillä on kuitenkin todella vaikeita budjettirajoitteita, että meidän on tätä asiaa seurattava ihan valtavan tarkkaan. Mutta joka tapauksessa henkilökohtaiset kontaktit on nyt solmittu ja niistä on sovittu. Ja näin ollen tästä kohdasta päätämme keskustelun. Rakkat kollegat, uskon, että olemme käsitelleet kaikki kohdat ja muistutan, että että äh, koordinaattorit jäävät vielä tänne saliin tunniksi ja että seuraava budjettivaliokunnan kokous pidetään 9. päivä 11. Brysselissä poikkeuksellisesti kaksi puolikasta äh, valiokuntapäivää yhdistetään yhteen päivään, siis tapamme kello yhdeksän aamulla ja jatkamme aina kello 18.30 saakka. Nyt istunto on päättynyt.